Aung San Suu Kyi video later. Yeah, yeah. So good afternoon, colleagues. I'm very happy to see you back from... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Olen hyvin tyytyväinen. On mukavaa nähdä teidät uudelleen tämän tauon jälkeen. Olen itse Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa ja teillä on varmasti ollut hyvin mielenkiintoisia tehtäviä. Voin jakaa kokemuksia hiukan myöhemmin, mutta ensin voisimme katsoa esityslista luonnosta. Eli aiheemme on lehdistön vapaus ensimmäisen tunnin aikana. Ja sen jälkeen keskustelemme syvällisesti demokratia kehitystä edistävästä ulkopolitiikasta, jossa Roa Kaiser on esittelijänä. Sitten meillä on hyvin erityinen tilaisuus sillä Aung San Suu Kyi on päättänyt tehdä Burmasta käsin meille lausunnon. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, sillä hän on Saharovin palkinnon saanut vuonna 1999. Hän ei koskaan voinut tulla hakemaan palkintoaan, sillä nyt me siis voimme nähdä Tuleeko hänellä olemaan tilaisuus myöhemmin? Hänellä ei ole vielä ollut tilaisuutta. Eli olemme hyväksyneet nyt esityslistan. Meillä on vain puoli päivää. Ja tämä ensimmäinen osa on siis ulkoasianvaliokunnan kanssa. Pyrin olemaan lyhyt. Ensin muutamia huomautuksia. Syyrian mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen on asia, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä meillä ei ole kovinkaan paljon toimoa siitä, että presidentti Bashar Assar hyväksyisi demokraattisen kehityksen. Valitettavasti näin on. Poikkeustila on kumottu ja mielenosoitus oikeudet on myönnetty. Ja kaikki nämä kehitykset tuntuvat nyt turhilta. Eli meidän täytyy todellakin keskittyä tapahtumiin tarkasti ja tuomita hyvin jyrkästi näiden mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen. Toivon, että Haitar al-Male, ihmisoikeusasianajaja, joka sai tuomion ja joka sai sitten myöhemmin anteeksi annon ja sai Saharovin palkinnon. Toivon, että hän voisi tulla puhumaan meille Euroopan parlamenttiin Syyrian tilanteesta. En ole varma, että tämä on mahdollista, mutta teen sen eteen töitä. Ja sitten YK on ihmisoikeus. Päätös Syyrian tilanteesta on nyt tullut. Nyt tämä päätös tuomita tukahduttavat toimenpiteet on hyvin tervetullut, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Syyria ei kuitenkaan ole nyt Syyria ei ole kuitenkaan erottu ihmisoikeusneuvostosta. Monet Euroopan parlamentin jäsenet ovat vierailleet maassa viime kuukausien aikana ja äkkiä. Nämä väkivaltaisuudet ovat puhjenneet. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että meidän täytyy seurata tätä tilannetta hyvin tarkasti. Nyt 4. maaliskuuta, kun tapasin Bahrainin kuninkaan neuvonantajan, he olivat hyvin luottavaisia sen suhteen, että kansan tunnut olivat positiivisia ja kaikki Tämän neuvonantajan mukaan olivat osallistuneet keskusteluihin ja tätä seurasi sitten hyvin voimakas rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttaminen. Eli asiat todellakin voivat muuttua nopeasti. Huhtikuun alussa Strasbourgissa kuulimme Human Rights Watchilta tilanteesta ja uutiset olivat vähintäänkin huolestuttavia hallitus on sortanut erilaisia henkilöitä, jotka ovat pyrkineet rauhanomaisesti osoittamaan mieltään, kuten lääkäreitä ja asianajoita. Ja myöskin ulkona liikkumiskieltoja on järjestetty. Nämä kaikki asiat ovat tosiasioita Bahrainissa. Te muistatte, että teki tuolloin päätöslauselman liittyen Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilaisu- tilanteeseen. Meidän täytyy seurata näitä tilanteita. Huomio sitten koskien Kiinaa. Vengissä tapahtunut Yhdysvaltojen ja Kiinan ihmisoikeuskeskustelu käytiin viime viikonloppuna ja tuon jälkeen herra Posner, joka on ihmisoikeus työryhmän varapuheenjohtaja kansainvälisen oikeuden alalla. Olemme tavanneet hänet monta kertaa ja hän oli huolestunut ihmisoikeustilanteesta, joka on heikentynyt. Ainakin voisimme kiinnittää huomiota siihen asiaan, että tämä lehdistötilaisuus järjestettiin Pekingissä. Ja seuraavana päivänä eräs asianajaja, joka on Hu Jian tilanteen suhteen tehnyt töitä. Hän on saanut Saharovin palkinnon vuonna 2008. Li Rangping katosi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että viranomaiset veivät hänet pois ja hänen nykyistä olinpaikkaansa ei tunneta, eli tämä tilanne on edelleen samanlainen kuin Ai Weiwein suhteen. Tämä ei ole poliittinen kysymys. Olemme tilanteessa, jossa huomaamme, että maailman diktaattorit toimivat yhdessä. He tuomitsevat ja syyttävät poikkeavia mielipiteitä esittäviä henkilöitä. Ja tätä on tapahtunut myöskin Kiinassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näissä tapauksissa kaikenlainen vuoropuhelu on kielletty. Samana päivänä, eli viime perjantaina, Keng Biao, toinen lakimies, vapautettiin. Hän oli ollut vangittuna 70 päivää, mutta häntä edelleenkin painostetaan ja Euroopan unionin ja Kiinan Ihmisoikeuskeskustelun täytyy keskittyä näihin asioihin ja korostaa Yhdysvaltojenkin välittämää viestiä. Eli hyvin lyhyesti sitten vielä Tunisian suhteen. Komissaari Fyyle on lähettänyt herra Albertinille kirjeen, jossa hän käsitteli vierailuunsa tuloksia. Hän vielä vieraili komissaari Malmströmin kanssa maaliskuun lopulla Tunisiassa. Ja 17 miljoonan euron välitön apupaketti on helmikuussa myönnetty Tunisialle ja se on jo toimeenpantu. Komissari Fyyli myöskin sanoi, että paras tilanne olisi se, että Euroopan unioni voisi löytää budjettijoustoa niin, että se voisi kaksinkertaistaa apunsa tulevina vuosina, jos niin on tarpeen. Eli tämä on todellakin hyvin tärkeä ja tarpeellinen tukimuoto. Palaamme sitten takaisin Tunisian tila- tilanteeseen tulevaisuudessa. Haluaisin huomauttaa vielä erästä asiasta. Italialaisen aktivistin, Vittorio Arigonin surma oli erittäin järkyttävä. Olemme kaikki hyvin järkyttyneitä siitä, että hänet surmattiin Gaasassa, jossa hänet oli kidnappattu. Hän on tehnyt tuolla alueella paljon töitä monien vuosien ajan palestinalaisten hyväksi ja meidän kaikkien ajatuksemme ovat varmasti hänen puolellaan. Haluaisin vielä mainita koskien Uzbekistania ja Turkmenistania. Meillä oli ryhmä parlamentin jäseniä, jotka halusivat selvittää ihmisoikeus tilanteen näissä maissa ja me käsittelimme tiettyjä erillisiä tapauksia, erityisesti Turkmenistanissa, missä kansalaisyhteiskunta on niin heikko, että saimme turkmenistanlaisen maanpaossa elävän ryhmän neuvoja, emmekä maassa elävien aktivistien neuvoja. Eli tilanne on hyvin paha. Olisi hyvä, että Turkmenistan antaisi YK tarkkailijoiden päästä maahan. Olisi kiireellinen tarve saada paikalle tarkkailijoita, sillä maassa on erittäin vakavia tilanteita, mitä liittyy vankiloissa tapahtuvaan pahoinpitelyyn ja kidutukseen. Turkmenistanilla on jo anteeksi, Uzbekistanilla on jo Euroopan unionin kanssa assosiaatio- ja yhteistyö sopimus Turkmenistanilla ei. Ja haluaisin kerrostaa hyvin paljon sitä, että Euroopan unionin edustajien ja jäsenmaiden edustajien pitäisi Turkmenistanissa tehdä hyvin paljon töitä, jotta voisimme vakuuttaa maan hallituksen siitä, että ihmisoikeustilannetta pitäisi parantaa nyt kun harkitsemme Euroopan unionin ja Turkmenistanin yhteistyön lähentämistä. Te, eh, Lohbjörle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Viittaisin eh, teidän eh, mainintaanne Bahrainista. Jotkut meistä tapasimme Bahrainin äh, vapausliikkeen edustajia. Kyseessä on oppositio edustajien verkosto. Ja he kertoivat meille tilanteesta ja totesivat, että ihmisoikeusrikkomukset ovat olleet hyvin vakavia. On äh, <clears throat> pidätetty ihmisiä ja he totesivat myös, että olisi hyvä, jos hallitus antaisi kansainvälisen tarkkailijaryhmän tulla maahan tarkastelemaan tilannetta. Ehkäpä me voisimme todella pyytää tällaisen kansainvälisen tutkimuksen toteuttamista. very useful Kiitoksia tästä hyvin hyödyllisestä ehdotuksesta. seuraavassa kokouksessamme tilannetta Arabian niemimaalla ja Syyriassa tullaan käsittelemään, joten voimme palata näihin asioihin tuolloin. Nyt haluaisin mennä kohtaan kolme. Lehdistön vapaus ja toimittajien suojelu aseellisessa selkkauksessa. Uskon, että on muotoiltu erittäin hyvin ettei koskaan ole ollut näin vaikeaa, näin helppoa käyttää ilmaisun vapausta, vapautta eikä myöskään niin helppoa tukahduttaa sitä. Tämä on jotakin, mitä Euroopan neuvosto on myöskin käsitellyt. He ovat ilmaisseet huoleensa kasvavasta uhasta lehdistön vapaudelle. Huomenna on lehdistön vapauden vuosipäivä ja siksi on erittäin tarpeen, että me tarkastelemme näitä avainasioita. Asioita, joissa voisimme saada enemmän aikaa ja tilanteita, joissa voisimme tehdä enemmän töitä vaikeissa tilanteissa työskentelevien journalistien hyväksi. Viime vuonna järjestelimme informaatioteknologian ja ihmisoikeuksiin liittyvän kuulemisen ja tuolloin käsittelimme informaatioteknologian väärinkäyttöä ja internetin sensurointia, jota totalitaarisissa valtiossa tapahtuu. Nyt me tarkastelemme tarkemmin journalistien suojelua aseellisissa konflikteissa ihmisoikeuksien laajemmissa puitteissa. Valitettavasti minun täytyy kertoa teille, että ulkoasian valiokunnan esittelijä ei voi olla paikalla tänään, mutta hänen mietintönsä käsitellään täysistunnossa tänä vuonna ja tulemme varmasti kuulemaan asiasta ja saamaan tarkempaa tietoa. Nyt voin kutsua vieraamme käyttämään puheenvuoron. On aina suuri ilo saada paikalle journalistit ilman rajoja, yhdistyksen edustaja. Tiedämme, että te olette työskennelleet Afganistanissa, Pakistanissa, Tsetseniassa ja eräissä maailman vaarallisimmissa paikoissa. Rauha Niva on myöskin Venäjän asiantuntija. Hän on ollut siellä kymmenen vuotta ja hän on toiminut myöskin kolumnistina. Haluaisin myöskin esitellä teille vanhan tutun vieraamme journalistit ilman rajoja edustajan ja haluaisin myöskin muistuttaa teille, että journalistit ilman rajoja sai Saarvin palkinnon, palkinnon vuonna 2005. Eli haluaisin antaa nyt puheenvuoron ensin Olivielle ja sitten rouva Nivalle. Olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Euh, on va essayer de faire euh, très court. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti, sillä niin, rouva Niivo jakaa kokemukseni. Haluaisin vain sanoa, että kaikki se, mitä tällä hetkellä tapahtuu Lähi-idässä ja Magrebissa – on hyvin tärkeää. Meidän pitää olla aktiivisia näissä kysymyksissä, mitä tulee lehdistön turvallisuuteen konfliktialueella, erityisesti Euroopan unionin piirissä arvostelemme teidän huomiotanne. Meidän yrityksemme on jo 25 vuoden ajan keskittynyt niiden journalistien tilanteeseen, jotka ovat usein itsenäisiä, joilla ei ole suurta rakennetta takanaan ja meillä on ollut 25 vuoden ajan tällainen turvarakenne. Meillä on paljon dokumentteja. En nyt mene niihin tarkemmin. Haluaisimme kiittää siitä suuresta taloudellisesta tuesta, jota olemme saaneet, joka on tehnyt mahdolliseksi sekä materiaalisesti että taloudellisesti jatkaa työtämme ja erityisesti meillä on ollut mahdollisuus jakaa nykyisin ranskalaisten itsenäisten journalistien kokemus, kuten Venäjällä, Tsetsenissä, Afganistanissa ja Iranissa toimineen journalistin kokemus. Hän on ollut paikalla. Hän siis tulee Chicagosta tänään ja voisin antaa muutamia suosituksia, kun meillä on aikaa. Ja lopulta haluaisin omata Stefan Tavanin ja Herge Ergen tilanteesta. He ovat siis olleet yli 200 päivää vankina Afganistanissa ja toivomme, että heidät pian vapautetaan. Kiitoksia. Bonjour, merci de me donner la parole. Päivää, kiitokset, että saan puheenvuoron. Kaksi sotajournalistia on kuollut viikko sitten Libyassa Tim Herrington ja amerikkalainen Chris Andrews, valokuvaaja. Nämä asiat muistuttavat meille siitä ikävästä tosiasiasta, että sodissa ihmiset kuolevat ja tämä koskettaa kaikkia, jopa niitä sotajournalisteja, jotka ovat hyvin kokeneita. Sodassa ei tapahdu vain kidnappauksia, mutta taistelutilanteissa, jotka ovat hyvin väkivaltaisia, kuolemantapauksia sattuu, kuten Libyassa nykyisin. Me journalistit emme unohda koskaan sitä mahdollisuutta, että me ehkä pelää, palka, palaa me aina ajattelemme tätä ja se on normaalia, se kuuluu meidän ammattiimme. Eli heti näiden kahden reporterin kuoleman jälkeen laadittiin paljon artikkeleja kahdesta sankarista. Ensinnäkin artikkeleita, jotka selittivät sen, että aina on hyvin vaikeaa löytää ja etsiä totuutta, kun raportoidaan sodasta. Ja kuulimme myöskin sellaisia repliikkejä, ne ovat hyvin häiritseviä, että eräät ihmiset haluavat adrenaliinia ja tarvitsevat vaaraa, aivan niin kuin jotkut ihmiset menisivät sotaan vain huvittelemaan, mitä minun tulee, ja olen harjoittanut tätä ammattia kymmenen vuotta. Tämä ei ole totta, enkä ole ainut ihminen, joka ajattelee näin. Olen ollut erittäin hirvittävissä sotatilanteissa, ja aloitin siitä, joka oli kaikkein likaisin ja kaikkein tuntemattomin, eli Tsetsenian sodasta. Tämä sotahan jatkuu yhä edelleen. Minä en etsi totuutta. Me sota reportit emme etsi totuutta, sillä totuutta ei ole olemassa. Objektiivisuutta ei ole. Se ei ole mahdollista. Journalistin kaanon, anglosaksinen kaanon, joka teeskentelee, että todellisuus on olemassa, koska jossakin artikkelin kappaleessa annamme amerikkalaisille sotajoukoille puheenvuoron ja sitten toisessa kappaleessa jihadin uskonsodan edustajalle puheenvuoron. Mielestäni tällainen lähestymistapa ei ole millään lailla objektiivinen. Ja toisekseen, mitä tulee journalismiin ja sotaraportteihin, se, että pyrimme saamaan yleisön ymmärtämään sen, mitä jossakin muualla tapahtuu, tämä ei ole helppo asia. Ja siitä on tullut taloudellinen talouden haara. Ei varmastikaan kovin tuottava, mutta sillä on hyvin paljon vaikutusvaltaa. Ja tämä on todellakin oma ammattinsa. Journalisti ei myy kenkiä eikä ratkaise matemaattisia yhtälöitä. Hän työskentelee inhimillisyyden parissa. Se on hyvin monimutkaista. Me kirjoitamme tarinoita, todellisia tarinoita. Ja jotta voisimme ne kirjoittaa, on hyvin yksinkertainen yksi mahdollisuus. Meidän täytyy mennä ne etsimään. Emme voi niitä keksiä. Ne täytyy etsiä, meidän täytyy etsiä ne sieltä, missä ne on, ovat. Ne ovat näillä alueilla, jotka ovat tietenkin vaarallisia, vihamielisiä ja todellakin vaarallisia. Minä en ole mikään vaara-addikti, eivätkä ne kollegat olleet sitä, jotka kuolivat Libyassa – eivätkä ne kollegat, jotka tällä hetkellä ovat panttivankeina Afganistanissa. Me sota reporterit, jos me emme mene enää paikan päälle etsimään tietoa, kuka sitten tekee niin? Kuka meille tuo tietoa paikalta? Me tietäisimme erittäin vähän ja saisimme yhä suuremman osan tiedosta armeijan tiedotusjoukkojen välityksellä. He ovat hyvin ammattimaisia nykyisin. Tämä on normaalia, mutta jos tämä on normaalia, meidän journalistien täytyy jatkaa ja mennä yhä paikan päälle ja etsiä sitä, mikä näiden armeijoiden tiedotusjoukkojen tiedon takana on. Tänään olemme kuulleet suuren uutisen Osama Bin Ladenin kuolemasta. Ja nämä uutisotsikot tulevat pysymään pitkän aikaa otsikoissa. Meidän täytyy kuitenkin etsiä sen takaa todellisuutta, kuka oli Bin Laden mikä hänen kuolemansa todella oli. Meidän täytyy päästä näistä välitetyistä viesteistä eteenpäin ja saada tarkempaa tietoa. Ja tämä on hyvin tärkeää mielestäni siksi olen halunnut tulla tänne puhumaan teille siitä, minkälaista on olla sotajournalisti. Huomenna lähden Dubaihin, sitten lähden Afganistaniin ja joka tapauksessa minulla oli tarkoitus mennä sinne siitä huolimatta, mitä Osama Bin Ladenin suhteen on nyt tapahtunut. Tilanne on hyvin monimutkainen, siitä ei puhuta enää kovinkaan paljon, emme tunne siitä kovinkaan paljon asioita ja siksi, kuten minä olen tehnyt kymmenen vuoden ajan, on tärkeää ottaa riskiä mennä paikallisen kansan luo, ihmisten luo Ja mehän olemme nyt saaneet tietää, että Osama Bin Laden ei ollut missään pienessä kuopassa piilossa. Hän oli lähiössä, hän asui melko lähi- modernissa lähiössä, ei ollenkaan sellaisessa paikassa kuin me kuvittelimme. Ja tämä suojelun puute itse asiassa oli paras suojelu, siksi kymmenen vuoteen häntä ei löydetty. Minulle journalismi on valinta. Monet eivät tee tätä valintaa. Tämä on harvojen ihmisten päätös, mutta se tekee mahdolliseksi lähes soluttautua siihen yhteiskuntaan, jota minä pyrin ymmärtämään. Minä vaadin sitä, että kompleksisuus ja hitaus ymmärretään ja haluaisin vain sanoa, että meidän ei pidä osallistua journalismin kuolemaan ja uskotella yleisölle, ettei ole mahdollisuutta harjoittaa tätä ammattia. Sitä on mahdollista harjoittaa ja meidän tulee harjoittaa sitä yhä edelleen. Ja jotta voisimme harjoittaa sitä, erityisesti jotta nuoret journalistit, jotka aloittavat, sillä kaikkihan ovat joskus aloittaneet, minäkin aloitin, minä aloitin Tsetseniassa eräät, nyt aloittavat Libyassa tai Syyriassa tai muualla – heille täytyy järjestää jonkinlaisia takuita, psykologista apua, tukea, harjoitusjaksoja, tukirakenteita. Nämä eivät ole yksinkertaisia asioita. Minä lähden mielelläni Afganistaniin ja muualle, sillä minä pidän ammatistani. Se on todellakin intohimo ja löydän sieltä ihmisiä, jotka pyrkivät jakamaan joka sen elämänsä meidän kanssamme, jotta mekin voisimme sitten jakaa sen lukijoiden kanssa. Sillä kun me palaamme takaisin, meidän täytyy löytää oikeat sanat, jotta voisimme selittää sen, mitä olemme eläneet ja kokeneet paikan päällä ja saada lukijat ymmärtämään, että tämän länsimaisen hyvinvoinnin kuplan ulkopuolella on kokonainen maailma, jonka me tunnemme huonosti joka pelottaa meitä. Ja meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään sitä, ja jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy jakaa jokapäiväinen elämä tämän maailman kanssa. Meidän täytyy avata ilma, silmät, niitä ei saa ainakaan sulkea, ja meidän täytyy jakaa tieto. Meillä on vastuu, meidän täytyy taistella välinpitämättömyyttä vastaan Voisin jakaa tässä pienen anekdootin. Vuonna 2006 keskustelin erään jihadistin kanssa. Hän taisteli Irakissa amerikkalaisia joukkoja vastaan. Ja hänellä oli erittäin vahvoja länsimaiden vastaisia mielipiteitä, vahvimpia, mitä olen koskaan kuullut. Ja keskustelin hänen kanssaan Damaksoksessa Syyriassa – ja halusin näin todistaa, että jihadistit pääsivät ylittämään rajan erittäin helposti ja tulemaan Syyriaan. Ja tuolloin oli päivä, jolloin Zahkawi oli pidätetty. Ja muistatte ehkä tämän tapauksen. Amerikka, Yhdysvallat näytti hänen ruumistaan televisiossa todistaakseen, että hänet oli todellakin surmattu. Ja tuolloin siis keskustelin tämän miehen kanssa ja haluaisin tässä yrittää selittää teille, että kun käännämme näkökulman ympäri ja pyrimme näkemään asiat tällaisen toisenlaisen ihmisen näkökulmasta, se avaa meille journalisteille hyvin paljon asioita. Hän siis sanoi minulle, että me emme ymmärrä, miksi me, jihadistit, me kapinalliset, kärsimme niin pahasta, niin huonosta kuvasta länsimaissa. Ja minä sanon, että teidän kuvanne on tämän huono, koska te kidnappaatte ja murhaatte ihmisiä. Ja hän sanoi sitten minulle, mutta jos journalisti on vakoja, hänet täytyy surmata. Eikä häntä ollenkaan häirinnyt sanoa näin minun edessäni hän todellakin uskoi tähän ajatukseen. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta hän suostui tapaamaan minut, sillä nämä ihmiset pääsevät yhtä hyvin internettiin kuin mekin ja he viettävät hyvin paljon aikaa internetissä ja pyrkivät löytämään tietoa koskien niitä ihmisiä, joiden kanssa he tulevat keskustelemaan. Eli hän oli siis nähnyt minun menneisyyteni Tsetseeniassa kokemukseni ja hän, häntä kiinnosti kaikki tämä. Ja hän sanoi, että hän ei olisi tavannut minua, jos hän olisi ollut amerikkalainen. Ja hän sanoi minulle tämän seuraavan asian. Jos Ranska olisi valloitettu maa, jonka ulkovallat olisivat valloittaneet, ja jos siellä olisi irakilaisia journalisteja, jotka reportoisivat tästä sodasta, kaikki nämä irakilaiset journalistit olisivat Irakin tiedustelupalvelun leivissä. No minä sanoin, että näin ehkä on, mutta Ranskassa ei ole näin. Minä, vaikka minä olen journalisti, niin minä en tee salaiselle poliisille töitä. Ja siis haluaisin tällä osoittaa teille, kuinka meillä on edessämme ihmisiä, jotka näkivät asiat aivan toisin kuin me. Ja ainut tapa reagoida näihin eroihin, näkökulmissa on ensinnäkin osoittaa ne, tuoda ne esiin. Ja tämä on journalistin työtä. Siis yhteis- yhteenvetona voisin sanoa, että tunnen liian hyvin sen turhautumisen, joka sotakirjeenvaihtajilla on. He tekevät vaarallista työtä yhteisen hyvän vuoksi ja heitä ymmärretään yhä vähemmän ja vähemmän. Kuka haluaa kuulla yhä puhuttavan näistä sodista, sodasta Irakissa tai Afganistanissa, siitä vielä vähemmän. Me emme enää tiedä, mistä kaikista löytäisimme enää huomiota näille sodille. Mutta jotta nämä sodat eivät olisi virtuaalisia, jotta me käsittäisimme ne käytännön seuraukset, joita poliittisilla päätöksillä on, niillä päätöksillä, joita on tehty mukavissa oloissa länti, länsimaissa, meidän täytyy mennä paikalle ja täytyy olla ihmisiä, jotka yhä ottavat riskejä. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Niva. Kiitokset Rova Niva tästä hyvin paljon ajatuksia herättävästä puheenvuorostanne. Toinen puhujamme saa nyt puheenvuoron mm, professori Jean-Paul Martos, joka on kansainvälisen journalistiikan äh, professori Luvanin yliopistossa. Äh, hän on myös Le Soir-lehden, belgialaisen sanomalehden kolumnisti sekä Human Rights Watch-järjestön neuvonantaja äh, Keski-Aasia osastolla. Hän on myös kirjoittanut parikymmentä kirjaa journalismista ja hänen viimeisin äh, tekstinsä äh, Letik de Dissidence herätti myös minun mielenkiintoni. Joten professori Martas, olkaa hyvä. Invitation. Euh, je tiens aussi à remercier Annivat pour avoir rappelé vraiment de manière très très forte Paljon kiitoksia, arvoisa rouva puheenjohtaja. Minä haluan kiittää myöskin kollega Nivaata siitä, että hän muistutti tästä sotatoimittajien tärkeästä tehtävästä. Meidän täytyy muistaa, että muun muassa siellä Leoneskin menehtyi pari toimittajaa, eli kyse on juuri siitä, että me ymmärrämme, mikä on sotakirjanvaihtajien tehtävä ja rooli, kun aseellisen selkkauksen alueelle he menevät. Kyse on tiedon jakamisesta, viestinnästä Kyse ei ole siitä, että me pyrkisimme vain katsomaan muiden asioita, vaan objektiivisesti raportoimaan tapahtumista. Viimeisen parin vuoden aikana monia kymmeniä sotatoimittajia on menehtynyt ja näiden kuolemantapausten määrän kasvu perustuu moneen seikkaan, kuten kollegani vaan totesi. Sodan luonne, niin kuin myös journalistiikan luonne, ovat muuttuneet vuosien saatossa. Saanen esittää teille muutamia lukuja jotka kertovat, mikä on tämänhetkinen tilanne, mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. Lähes 900 journalistia on menettänyt henkensä ihan hiljattain 44 yhteensä ja tämän vuoden puolella 16 monilla eri alueilla, mutta sota ei ole välttämättä se ainoa syy. Me tiedämme, että että 72 prosenttia kuollon tapauksista ei johtunut sotatoimista, vaan muista yhteenotoista. Jos muistellaan esimerkiksi Moskovan tapahtumia, niin meidän täytyy myöskin ymmärtää nämä taustat, jotka johtivat näihin kolman tapauksiin. Le seul baromètre de la violence contre les journalistes, l'attaque dont Laura Loganin hyökkäys osoittaa, että nämä surmat eivät ole ainut väkivallan muoto. Hän joutui Kairossa seksuaalisen väkivallan uhreksi ja hän oli niin rohkea, että puhui tästä tapahtuneesta. Tämä osoittaa, minkälaisia erityisiä riskejä naispuolisilla journalisteilla on ja kuinka tärkeää heidän suojelemisensa on. Monet ihmiset loukkaantuvat vuosittain työmatkoillaan, erityisesti Libyassa hiljattain, ja monet kärsivät shokin järkeistä traumareaktiosta ja tarvitsevat psykologista tukea. Journalistilla on hyvin paljon ongelmia kentällä, kun erilaiset hallitukset pyrkivät rajoittamaan internetin käyttöä ja jakavat tämän väkivallan kulttuuriin, joka kohdistuu lehdistöön. Paikallisia lehtimiehiä pidätetään ja tämä on yleisin pelottelun muoto pidättämällä lehtimiehiä. Totalitaariset hallinnot pyrkivät hallitsemaan tietoa sekä kotimaassaan että kansainvälisestikin. Kuinka me voisimme sitten käsitellä tätä turvattomuustilannetta ja niitä uhkia, joita journalisteilla on. Eräät organisaatiot, kuten Lehtimiehet ilman rajoja, ovat tehneet paljon päätöksiä, ohjekirjoja, muita dokumentteja, olleet yhteyksissä mediaan ja pyrkineet varmistamaan sen, että sotajournalistit saavat sopivan koulutuksen tehtäviinsä. Ja tässä myöskin kansainvälinen oikeus on tärkeässä roolissa, voiko kansainvälinen oikeus suojella journalisteja, onko sellaisia toimia, jotka ihmisoikeuksien julistuksen artiklan 19 perusteella voitaisiin tehdä, jotta journalistien oikeus harjoittaa vapaasti ammattiaan ilman, että heitä uhataan, voitaisiin turvata – Erityisesti Geneven ihmisoikeusjulistus on varmistanut journalistien oikeudet ja lehdistön vapauden. Ja se kehottaa journalisteja toimimaan myöskin kriisialueilla. Tämä on tullut tarkka tekstin muotoilu. Journalistia suojelee myöskin kansainvälinen oikeus. Voisi antaa tässä esimerkkejä. Tämä kansainvälinen oikeus, sotaoikeus, vahvista journalistien oikeudet, heidän oikeutensa tulla tunnustetuiksi sotavangeiksi, jos heidät pidätetään, ja heidän roolinsa on samanlainen kuin siviilien rooli. Tämän on YK Tämä on YK päätöksellä vahvistettu. Heidän statuksensa on siis kaikilla sotakentillä siviilin status. Mutta tässä tärkeää ei ole tehdä uusia lakeja, lisätä lainsäädäntöä lainsäädännön päälle. Tärkeää on se, kuinka tämä olemassa oleva lainsäädäntö toimeenpannaan. Olemme valitettavasti hyvin kaukana siitä, että näitä päätöslauselmia ja lakeja kunnioitettaisiin niissä maissa, joissa on konflikteja, tai edes niissä maissa, joita niitä konflikteja ei ole. 90 prosenttia rikoksista journalisteja vastaan jää ilman rangaistuksia. Ja hyvin usein syylliset silloin, kun heidät tuomitaan, saavat hyvin pieniä rangaistuksia tai heidät vapauttaan kokonaan. Irak oli näiden tapausten kärjessä. Sen jälkeen Somalia ja Filippiinit, jossa kaksi vuotta sitten tapahtui historian suurin journalistien teurastus. Tuolloin samaan aikaan surmattiin 34 journalistia. Ongelmallisia alueita ovat myöskin esimerkiksi Venäjä, ja näissä tilanteissa usein journalistien kärsimä uhka ei ole vain ainut ihmisoikeusongelma maassa. Viime vuonna surmattiin ja Gavarova, Novaya Gazetan journalisti ja muitakin journalistien oikeuksia puolustaneita journalisteja. Journalistit ovat helppoja maaleja, heillä on harvoin hyvää suojelua ja heidän surmistaan ei joudu vastuuseen. Riskejä on hyvin vähän. On voitu osoittaa, että journalistin kärsimillä uhilla on yhteys yleiseen turvattomuuteen. New Yorkissa on järjestetty kokous, jossa pyrittiin järjestämään yhteinen lähestymistapa liittyen paikalliseen turvallisuuteen, jota lehtimiehille voitaisiin tarjota heidän suojelemiseensa, näiden oikeusprosessien seuraamiseen, mutta olemme voineet havaita, että kansalliset viranomaiset ovat hyvin passiivisia näissä tilanteissa. On totta, että eräät kansainväliset organisaatiot tekevät työnsä erittäin hyvin, erityisesti eh, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka on antanut monia päätöksiä, joissa on tuomittu tilanteita Turkissa tai Venäjällä turkkilais-armenialaisen journalistin surmassa esimerkiksi. Ja joka tapauksessa suuressa osa maista ja hallitusten välisissä organisaatioissa huomiota ei juurikaan kiinnosta Kazakstanissa. Mitä lehdistön vapauteen tulee, tilanne oli hyvin kaukana siitä – mikä sen pitäisi olla. Lopultakin voisimme esittää monia kysymyksiä Euroopan unionille. Tämä olisi ehkä toinen keskustelun aihe, mutta Euroopan unionilla on tärkeä rooli journalistien suojelemisessa ympäri maailmaa, kuten olemme huomanneet näissä keskusteluissa, ja myöskin sen antama tuki ilmaisun vapaudelle on tärkeää. Kuten Olivia Basil muistutti, tämä on konkreettisesti journalistille tärkeää ja liittyy yhdistysten pyytön saada aikaan dialogia ja yhteistyötä. Erittäin hyvä yhteistyötä on tapahtunut Venäjän tilanteen suhteen ja näitä töitä pitäisi vahvistaa. Olen ehkä idealisti, mutta sanon, että me odotamme, että Euroopan unioni ajaa yhä enemmän sellaista ulkopolitiikkaa, joka on rohkeampaa, joka tukee niitä arvoja, joita se puolustaa. Ja toivomme, että sen jäsenmaiden sisäinen politiikka antaa esimerkin lehdistön suojelemisesta. Ja siksi eri yhdistykset ovat pyrkineet toimimaan Unkarin tilanteen suhteen. Kiitoksia. Yes, thank Kiitokset teille, professori Martos. Oli tärkeää että muistutitte meille, miten tärkeää on täytäntöönpano kansainväliset ihmisoikeussitoumukset, esimerkiksi ilmaisun vapaus, joka on nivottu lukuisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin. Nyt ulkosuhdehallinnon edustajalla, ehkäpä herra Tiimansilla, on tilaisuus käyttää puheenvuoroja. Ehkäpä hän voi myös vastata edellisten puhujien tekemiin ehdotuksiin. Joten herra Timos, olkaa hyvä. Much, um... Paljon kiitoksia. Alkuun haluaisin todeta seuraavaa. Te tiedätte, että että Euroopan unioni pyrkii vaalimaan ilmaisun vapautta ja myöskin lehdistön ja median toiminnan vapautta. Ja me pidämme median pluralismin ja riippumattomuuden periaatteesta kiinni. Ja Ashton tulee huomenna virallisesti korostamaan tämän unionin kannan. Ilmaisun ja mielipiteen vapautta olemme korostaneet useaan otteeseen. Se kuuluu ihmisarvoon ja se on demokratian ja vapaan tiedon välittämisen peruskiviä ja se sitoo kaikkia tahoja. Me olemme usean otteeseen kertoneet, että olemme huolissamme siitä, minkälaisessa, millä tavalla toimittaja kohdellaan. Ja lisäksi olemme pyrkineet vuoropuheluissa ottamaan esille tämän tyyppisiä toimittajia kohdanneita ongelmia Uzbekistanissa, Laosissa, Vietnamissa, Ukrainassa ja ihan hiljattain myöskin Egyptissä. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että kolmansissa maissa paikalliset ja ulkomaiset toimittajat saavat tietoa käyttöönsä. Tämähän on yksi perusoikeuksista, joita ei toimittajille myönnetä. Mutta tietenkin meidän täytyy varmistaa myöskin tiedon jakamisen vapaus ja asioiden kommentoimisen mahdollisuus. Ja meidän täytyy puuttua sellaisiin toimiin, joilla pyritään vaikuttamaan toimittajien vapaaseen toimintaan, koska me tiedämme, että häirinnän kautta aiheutetaan itse sensuuria ja sehän on kaikkea muuta kuin mitä me toivomme, eli toimittajien ja lehdistön vapautta. Olen kiitollinen kollega Matosille. hän juuri äsken totesi, että Euroopan unionin varoja käytetään myöskin monien projektien toteuttamiseen – erityisesti demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämisvälinettä. Tällä hetkellä vireillä on noin 40 projektia, jotka liittyvät juuri ilmaisun vapauteen ja tiedottamisen vapauteen. Lisäksi meillä on käytössä niin sanottuja ykköstavoitteen projekteja, joiden kautta rahoitusta ohjataan myöskin niille alueille, joilla tilanne on hyvin ongelmallinen, mikäli meillä vain on yhteyksiä näille ongelma-alueille. Me olemme korostaneet näissä uusissa projekteissa, jotka liittyvät Tunisiaan ja lähitulevaisuudessa myöskin Egyptissä näitä kysymyksiä ja pyrimme sitä kautta myöskin vahvistamaan tätä siirtymäkauden prosessia. Sanen vielä lopuksi muistuttaa meitä kaikkia siitä, että yksi seikka on aiheuttanut ongelmia juuri sisäisen ulkoisen johdonmukaisuuteen liittyen. Kyse on nimittäin kriminalisoimis periaatteen no, soveltaminen. Yritämme vaikuttaa kolmansien maiden viranomaisiin luopum, luopumasta tämän tyyppisestä toiminnasta, mutta tilanne ei kuitenkaan ole kovinkaan selvä, joten meidän tulisi myöskin Euroopan unionin sisällä pyrkiä toimimaan johdonmukaisemmin tämän tyyppisten kysymysten käsittelyn yhteydessä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset teille, herra Tiimassa ihmisoikeuksien alivaliokunnan velvollisuus on huolehtia siitä, että nämä arvot viittasitte, jotka ovat Euroopan unionin tärkeimpiä arvoja, toteutuvat kaikkialla ja kaikissa toiminnoissamme myös ajatellen maailman edustustoja me niiden toimintaa ja yhteistyötä ihmisoikeustaistelijoiden kanssa. Hyvin usein toimittajat ovat erikoinen, erillinen ihmisoikeuspuolustaja joukko ähm, joiden tilanne on erityinen ja katsoisin, että heidän tilannettaan ei aina johdonmukaisesti ole otettu huomioon ja ulkosuhdehallinto varmasti tulevaisuudessa näin tulee tekemään entistä paremmin. Kolme puheenvuoropyyntöä salista, Veronique de Kaiser, Barbara äh, Lohbiller ja Marajce Schalke, joten ensimmäisenä Rova de Kaiser, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskon, että kollegat ja minä itse olemme olleet hyvin liikuttuneita näistä puheenvuoroista rouva ja Rova ja herra Martosin puheenvuorot olivat erittäin mielenkiintoisia. Sinun mitä sanoit Rova Niva, jos voisin lisätä jotakin. Tämä on meille hyvin tärkeä asia myöskin. Viittasitte tapaan lähestyä sotajien kokemusta ja saada ne ymmärrettävämmäksi ja elävimmiksi ihmisille. Ja puhuitte tästä ajatuksesta, ettei sota jäisi virtuaaliseksi. Virtuaalinen sota on jotakin hirvittävää, me parlamentissa ehkä myöskin ajattelemme sitä, että kun te olette paikan päällä ja kun me näemme, mitä tapahtuu, me kuulemme tosiasioita. Mikään ei ole pahempaa kuin se, että sodista ei kuulla. Esimerkiksi Gazan tilanne, jossa tapahtui niin, ettei journalista ei päätetty lainka, päästetty lainkaan paikalle Eli en sanoisi, että te olette nyt tällainen viimeinen turva linnake, mutta ainakin kun lehdistö on paikalla, niin ei uskalleta tehdä mitä tahansa. Eli haluaisin lisätä tämän. Ja minulla olisi pari kysymystä teille. En tiedä, mihin mediaan te kuulutte, mutta mikä teille on internetin rooli, mikä sen tärkeys on ja kuinka te käytätte paikalla olevia tarkkailijoita tai journalisteja, jotka voivat nykyisin ilmaista sen, mitä ovat eläneet sotatilanteissa ja välittää sen uuden median kautta aivan uusilla tavoilla, kuten viime vuosina on tapahtunut. Ja haluaisin teiltä molemmilta kysyä, herra mitä tulee näihin laillisiin instrumentteihin, joita on olemassa, joihin te viittasitte, on erittäin hyvä muistuttaa, että ne ovat olemassa, mutta me täällä parlamentissa tunnemme aina itsemme hyvin avuttomiksi joka kerta, kun uusi uhri, humanitaarinen uhri tai journalisti tai kuka tahansa tulee, me pohdimme sitä, mitä voisimme tehdä ja mitä voisimme tehdä ja kuinka voisimme auttaa, että asiat kehittyisivät. Eli olisiko joitakin erityisiä asioita, joita te odotatte sellaiselta instituutiolta kuin meidän instituutiomme, tai jotakin toimia, mitä voisimme tehdä, kun on lehdistön vapauden päivä, onko asioita, joita teidän mielestänne ei ole vielä olemassa, jotakin, mitä voisimme vielä tehdä, tai jotakin, kuinka voisimme jakaa tehtävät Olisiko teidän mielestänne jotakin erityistä tarvetta olemassa? Kiitoksia teille molemmille näistä hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Mrs. De Kaiser. Kiitokset Rauha de Kaiser ja nyt puheenvuoron saa Rauha Lohpiilä. Kiitos. Aion puhua saksaa. Niin, minäkin haluaisin todella kunnioittaa teidän ja kollegojenne työtä, teidän, jotka sota-alueilla, sodissa työtä teette. Voin kuvitella, että sodassa aivan ensimmäiseksi kuolee totuus ja hyvin usein äh, halutaan dokumentoida vain sodan vastustajien kannat. Ja siksi on hyvin tärkeää, että sotatoimittajat, sotakirjeenvaihtajat äh, kertovat molempien osapuolien uhreista ja tapahtumista. Minulla ei ole niinkään monia kysymyksiä teille, mutta kysyisin kuitenkin tekemistänne tutkimuksista, tutkimus, jota paikan päällä teette. Käytetäänkö sitä esimerkiksi sodan jälkeen joko kansallisessa tai kansainvälisessä yhteydessä näiden tämän totuuden etsimisen jälkikäteen? Kiitos. Kiitokset Rova Lohpiler ja nyt Rova Schaake, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puhujiamme. Kiitän heitä paitsi sitä käsin kosketeltavasta nähtävästä työstä, jota he tekevät, myös näkymättömästä työstä, jota he tekevät kaikkialla. Haluaisin kysyä lehdistövapaudesta ja internetvapaudesta ja niiden välisestä yhteydestä – uudet teknologiat, matkapuhelimet äh, mahdollistavat äh, entistä paremmin ihmisoikeusrikkomusten dokumentoinnin ja näyttämisen muulle maailmalle niin, että silminnäkijöitä on entistä enemmän. Erilaiset kansalaiset ja äh, blokkaajat äh, ottavat tavallaan osittain äh, toimittajien äh, tehtäviä kantaakseen uusien teknologioiden myötä. Näettekö, että on olemassa vaara sille, että tavalliset äh, ihmiset nyt tekevät äh, tätä työtä ja tämä myös äh, vaarantaa heitä. Esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksista dokumentoivat yhä useammat. Kuitenkin useimmat näistä kansalaisista eivät ole ehkä niinkään koulutettuja ja he eivät myöskään pysty suojelemaan itseään niin kuin ammattitoimittajat ja samoin heillä ei ole samaa eettistä taustaa ja koulutusta kuin ammattilaisilla on. Uskoakseni on olemassa suuntaus ja kysyisin teiltä, oletteko samaa mieltä kanssani tästä siitä, että esimerkiksi toimittajia tai bloggareita syytetään erilaisista rikoksista ikään kuin heidän toimintansa vuoksi. Ja miten sitten taas tällaiset eri hallinnot mahdollisesti käyttävät uusia teknologioita ihmisoikeusrikkomuksien toteuttamiseen. Tämän lisäksi kysyisin teiltä länsimaisten E IT-yritysten roolista ja mitä odotuksia teillä voisi tämän suhteen olla. Niistähän voi tulla valtiollista mediaa, niin kuin esimerkiksi Vodafoneista, joka päätti Egyptissä sulkea verkkonsa muilta kuin hallinnon edustajilta. Kun katsotaan Global Network Initiative-aloitetta, se on suurten yritysten yhteinen säännöstö, Onko se mielestänne hyödyllinen? Tulisiko kaikkia rohkaista osallistumaan siihen? Ja tässä nämä minun kysymykseni. Kiitos. Kiitokset teille, Rouva Shake. Ja nyt käännymme jälleen. Ei, ennen kuin palaamme vieraidemme puoleen, Graf Lambsdorff on myös pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Äh, ich habe nur eine ganz, äh... Paljon kiitoksia. Yksi konkreettinen kysymys, joka yllätti minut, kun kollega Nivat esitti alustuksensa. Hän totesi, että pitäisi taata tietyt vähimmäisstandardit, garanti minimal, erityisesti silloin, kun palataan näiltä alueilta. Nyt herää kysymys siitä, että kuka näitä takeita tarjoaisi, miltä ne näyttäisivät, mitä ne olisivat sillä kun palaa Ranskaan, Saksaan, Hollantiin, niin konkreettinen uhka ei enää ole olemassa, vaan kyse on aivan toisenlaisesta ilmiöstä, jonka kanssa taistellaan. Ja sitten toinen asia tai kysymys. Pitäisikö hallitusten, ulkosuhdehallinnon tai muiden ottaa käyttöön tällaisia vähimmäistandardeja silloin, kun kyse on toiminnasta juuri näistä hyvinkin hankalista toiminta-alueista. Kiitoksia. Oh yes, Mrs. Papadopoulou. Kiitoksia ja seuraavana vielä edustaja Papadopoulou. It's always uh, fascinating uh, when... On aina mielenkiintoista kuulla ensikäden tietoa näiltä sota-alueilta. Me puhumme nyt Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta ja muista maailman kolkista, niin kyllähän kyse on selvästikin suurista ongelmasta. Toimittajat kohtaavat suuria vaaratilanteita ja haluaisin nyt kuulla teiltä suoraan, miten poliitikot tai EU voisivat auttaa teitä. Tietenkin ilmaisun vapautta olisi vaalittava, ja me haluamme, että toimittajat voivat turvallisesti tehdä omaa työtään, mutta on olemassa vissi ero toiminnan ja tahdon välillä, joten nyt kysyisin, että oletteko tyytyväisiä siihen, miten EU tai jäsenvaltiot ovat toimineet? esimerkiksi niissä tilanteissa, kun toimittajia on vangittu. Jotkin toimittajat ovat edelleenkin Afganistanissa vangittuina. Kyse ei ole vain ainoastaan näistä menehtyneistä, vaan meidän tulee myöskin huomioida nämä vangitut, panttivangit, miten me voisimme auttaa heitä. Joten miten voisimme päästä vielä pidemmälle, eli saada jotain todellista tulosta aikaiseksi, eli että tämä teoria muuttuisi todellisuuseksi. Eli nyt haluaisin kuulla teiltä ihan suoralta kädeltä näitä kommentteja. Kiitoksia. Ehkäpä olisi hyvä, että antaisit esititte myöskin de Sarnesille esittelin ominaisuudessa suoria ehdotuksia sen lisäksi, että vastaatte näihin esitettyihin kysymyksiin. Mutta kollega Niva, olkaa hyvä. Euh. Kiitoksia. En vastaa nyt kaikkiin kysymyksiin, sillä minun täytyy lähteä junalle ja myöskin sen takia, että on kysymyksiä, joihin en pysty vastaamaan. Tässä oli hyvin konkreettisia, hyvin käytännöllisiä kysymyksiä ja minä ehdotan, että antaisin nyt omia kokemuksiani esimerkiksi teille. Te sanoitte, että internet on hyvin tärkeä ja kysytte, mikä sen suhde on journalisteihin ja paikalla oleviin tarkkailijoihin tai silminnäkijöihin. Emme voi enää työskennellä ilman internettiä. Me journalistit käytämme internettiä ja meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että paikalla, missä tahansa sitten olemmekin, on ihmisiä, paikallisia ihmisiä, jotka kirjoittavat blogeja ja kertovat, ja jo, jotka voivat ottaa meidän roolimme käytännössä. Minä muistan, kun olin kansainvälisessä lehdessä Saksassa, annoimme palkinnon erälle bagdadilaiselle bloggaajalle. Monet journalistit ajattelevat, että tämä on hirvittävää, sillä se vie meidän työmme ja että kaikkien pitäisi toimia niin, ettei internetiä käytetä. Mielestäni kaikille on tilaa. Olen täysin tätä ajatusta vastaan. Meidän täytyy ehdottomasti toimia niin, että kehitys, näiden kommunikaatiovälineiden kehitys käy hyödyksi ja että kaikkia käytetään positiivisesti konfliktien kattamiseen ja niistä raportoimiseen on monia tietoväyliä, ei vain journalisteja, mutta muitakin, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin journalistit. Ja on hyvin tärkeää, että kaikki nämä väylät pysyvät avoimina, sillä vaikka journalistit eivät ole objektiivisia, kuten juuri selitin. Heillä on oma ammattietiikkaansa, omat ammattiperiaatteensa ja me emme voi tehdä tätä ammattia, tätä työtä harjoittaa muutoin. Ja tämä etiikka, nämä ammattiperiaatteet ja ammattisäädöstöt ovat juuri se viimeinen linnake, jotka suojaavat meitä kaikenlaisilta asioilta. Mitä journalisti sitten tekee, mitä hän todella edustaa. Hän kerää tietoa. Hän ei siis vain niele kaikkia, mitä hänelle sanotaan, kuka tahansa sitten hänelle tietoa antaakaan Pentagon tai kuka tahansa bagdadilainen tai jihadin edustaja, kuten juuri äsken sanoin. Journalisti menee pidemmälle, hän ottaa tiedon ja pyrkii tarkistamaan sen todenpitävyyden ja sitten osoittamaan konkreettisin esimerkkein tapahtuvan. Tämä on mielenkiintoista, tämä on reportaasia. Tämä on reportaasin todellinen ydin. Eli voisin sanoa, että internet on kaksipuolinen asia toisenkin syyn vuoksi. Tämä on käynyt hyvin selkeästi ilmi Egyptin ja Libyan vallankumousten yhteydessä, joista on sitten puhunut sotia, ja näin saattaa tapahtua Jemenissä tai Syyriassa. Suurin osa suurista kansainvälisistä medioista, myöskin ne, joille teen töitä, minä teen Le Point lehdelle ja muille töitä, mutta teen omaan rytmiini töitä, en siis kuulu mihinkään taloon, olen vapaa, teen monille eri lehdille töitä, mutta minä olen sitä mieltä, että minun vapauteni Siis Ranskassahan ei ole sensuuria, en tarkoita sitä, mutta minun liikkumisvapauteni ei olisi samanlainen, jos olisin jonkin tietyn lehden vakituinen työntekijä. Minä haluan itse voida päättää, koska lähden, kuinka pitkäksi aikaa lähden ja kun lähden, lähden vähintään kolmeksi viikoksi kentälle, kuten tein Afganistanissa. Eli olen siis sitä mieltä, että nämä kaikki suuret lehdet ovat alkaneet ruokkia internetsivujaan suurilla otsikoilla, jossa sanotaan esimerkiksi seuratkaa vallankumousta eh, reaaliajassa, eh, Tarin aukiolla tai muualla. Ja mielestäni tämä on journalismin vastaista lähestulkoon. On erittäin hyvä saada suoria tietoja, suoraa informaatiota. Tämä on hyvin vahva tunne, jonka tällainen mahdollisuus luo. Meillä on tunne, että me hallitsemme maailmaa, mutta ymmärrämmekö me todella, mitä tapahtuu? Ymmärrämmekö me, mitä Libyassa tapahtuu todellisuudessa ja mikä ero on 25-vuotiaan libyalaisen mielessä? Minkälainen ero on Gaddafin kannattajien ja vastustajien mielessä? Mitä heidän mielessään tapahtuu? Mistä he haaveilevat, mitä he pelkäävät, miten he näkevät länsimaat. Tämä minua kiinnostaa. Tätä me emme näe reaaliajassa. Tämän vuoksi täytyy mennä paikalle ja etsiä. Internet on työkalu. Saamme nopeasti sen avulla tietoa, mutta se voi myöskin antaa tilaa tällaisille reportaaseille, joista juuri puhuin, jotka näyttävät hyvin, että internet on hyvin tärkeä Ranskassa tai muuallakin on sivustoja, jotka ovat sen osoittaneet. Haluaisin sitten palata toiseen kysymykseen, jonka esititte. Eli liittyen siihen, muuttaako internetjournalismin luonnetta, kun aina vain useammat ihmiset voivat osallistua siihen, mitä seurauksia konkreettisesti tällä sitten voi olla. Meillä on todellinen luksustilanne täällä Euroopassa. Voimme kestellä näitä kaikkia asioita, mutta näinhän ei ole suuremmassa osassa niistä maista, joihin minä menen. Niissä ihmisillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että oikeuksia on olemassa. Todellakaan näin ei ole. Minä muistan keskusteluja jotka ovat olleet hyvin pitkiä ja väsyttäviä ja hyvin mielenkiintoisia afganistalaisten naisten tai irakilaisten naisten kanssa, sillä minä olen nainen ja minähän pystyn keskustelemaan myöskin naisten kanssa ja tämä on hyvin tärkeää. Miespuolisilla kollegoilla ei ole tätä mahdollisuutta. Olen Washington Postin tai muiden kollegojen kanssa keskustellut tilanteesta, että miespuoliset kollegat eivät voi todellakaan mennä naisten luo puhumaan heille ja he eivät saa nähdä naisia ja vaikka miehet sotivat ja miehet ovat kaduilla, nämä miehet voivat viedä minut sitten talonsa ja vaimojensa ja tyttäriensä luo ja he laittavat ruokaa ja he sitten ottavat minut yöpymään luokseen ja minä näen kaksi puolta kaikissa tarinoissa. Minulla on sellainen naisen näkökulma, joka täydentää miesten näkökulmaa, mutta siinä on paljon asioita, joita miehet eivät koskaan kerro. Ja minua usein järkyttää se, että naisilla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että heillä on perusoikeuksia ihmisinä. Minä muistan sen tyytyväisyyden, jonka koin, kun keskustelin naisten kanssa ja usein läsnä oli miespuolisia sukulaisia, jotka tulkkasivat, sillä suurin osa näistä naisista, joiden kanssa olen keskustellut, eivät osaa lukea. Ja nämä yksinkertaiset keskustelut ovat heidän keskuudessaan, ei siis minun, mutta heidän keskuudessaan saan, saaneet aikaa väittelyä esimerkiksi naisten ja miesten väleistä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ne naiset, joita minä tapaan kentällä, aina osoittavat minulle ensimmäisenä saman kysymyksen. Minulta on kysytty se satoja kertoja. Kun he näkevät minut, he kysyvät minulta kaksi asiaa. Ensimmäinen on, oletko muslimi, sillä minulla on huntu päässä tietenkin. Minä olen kameleontti, olen irakilainen Irakissa ja Afgaani Afganistanissa. Tämä on minun oman turvallisuuteni vuoksi. Ja haluan myöskin kunnioittaa niitä maita, joissa minä olen. Ja sitten toinen kysymys tämä saa teidät nauramaan, on se, miten sinun aviomiehesi on voinut päästä sinut tekemään sitä, mitä sinä teet. Tämä on täysin mahdotonta, sitä ei voida edes kuvitellakaan. Tällaista vapautta, joka naisella voi olla matkustaa yksin. Aluksi minun on vaikea vastata tähän kysymykseen. Nyt minulla on tällainen valmis vastaus. Minä selitän heille, että minulla on se onni, että olen valinnut aviomiehen, joka on myöskin journalisti, joka ymmärtää minun ammattini ja tapani harjoittaa sitä. Tämä on melko tavanomainen vastaus. Minä puhun omasta vapaudestani. Ja tämä herättää usein näissä naisissa kahdenlaisia reaktioita. He ovat hämmentyneitä siitä, että olen niin vapaa, kun olen länsimainen nainen – heillä on vääränlainen kuva siitä, minkälainen länsimaisen naisen rooli on, sillä he ovat nähneet sen yhdessä paikassa televisiossa. Sillä televisiossa Talebanien jälkeen Afganistanissa ja Irakissa myöskin Saddamin jälkeen oli televisiolähetyksiä, meidän omia televisiosarjojamme, jotka tulevat Yhdysvalloista tai Italiasta tai missä tahansa. Ja te voitte kuvitella, minkälaisia reaktioita heissä herää, kun he näkevät näitä länsimaisia televisiosarjoja. Eli minä olin erittäin tyytyväinen, kun näin, että nämä naiset kadehtivat minun vapauttani, mutta monet eivät olleet lainkaan kateellisia. Monet tunsivat myös, että tällainen vapaus pelottaa, sillä vapaus on pelottaa, kun siihen ei ole tottuneita. Tämä on viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa. Se, mikä minua on todellakin merkinnyt näillä sota-alueella on se, että tavallinen irakilainen tai afgaani ei halua palata menneisyyteen Saddamia edeltäneeseen hallintoon tai Talibaneja edeltäneeseen hallintoon, paitsi jotakin poikkeuksia on, mutta yleensä näin ei ole. Se kuva, mikä näissä maissa on demokratiasta, siitä demokratiasta, jonka me olemme sinne vieneet asein, on jotakin, mitä he eivät pysty ymmärtämään ja heille se ei edusta vapautta. Tämä voi antaa ajatuksen siitä, kuinka erilaisia meidän maailmamme ovat. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Kiitokset, Rova Niva. Ja seuraavaksi professori Markus, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitoksia. Pyrin vastaamaan nopeasti muutamiin kysymyksiin. Ensinnäkin mitä tulee Euroopan unionin rooliin journalistien suojelemisessa. Meillä ei ole mitään suosituksia, jotka voisivat tehdä ihmeitä. Euroopan unioni voisi käyttää roolinsa tehokkaammin. Euroopan unionilla on esimerkkirooli. Se toimii esimerkkinä sekä siinä, kuinka oikeuksia puolustetaan Euroopan unionin sisällä, että, siis tämä oli ensimmäinen kohta, toisekseen sitten se, että Euroopan unionin joukot ja edustajat puolustavat näitä journalistien ja muitakin oikeuksia ilman mitään virheitä ulkopuolellakin. Eli nämä ovat ne kaksi asiaa, joissa Euroopan unioni voi toimia. Euroopan unionilla on instrumentteja, sillä on sopimuksia, ulkopuolisten maiden kanssa liittyen ihmisoikeuksiin ja uskon, että näitä kaikkia sopimuksiin liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä ei ole toimeenpantu kaikissa tapauksissa, eh, ei edes läheisissä maissa, kuten Tunisiassa tai Egyptissä, ja näin oltaisiin voitu tehdä. Mielestäni olisi hyvin tärkeää, että voisimme muistuttaa, että nämä instrumentit ovat sellaisia, että ne riippuvat eri Euroopan unionin instituutioiden tahdosta, tahdosta toimeenpanna niitä sekä instituutioiden että jäsenmaiden tahdosta. Me emme halua tehdä minkälaista shoppailua, valita vain joitakin vapauksia. On hyvin tärkeää, että eri jäsenmaat ovat koherentteja keskenään ja myöskin Euroopan unionin instituutiot ovat tässä johdonmukaisia keskenään. Ja mitä tulee sitten niin instrumentteihin, joita on ihmisoikeuksien puolustamisessa, erät niistä ovat sellaisia, että niitä journalistit erittäin paljon kunnioittavat näissä autoritaarisissa maissa, ne auttavat esimerkiksi internet kommunikaation turvaamisessa. Mielestäni tämä on tärkeää toimintaa. Ihmisoikeusorganisaatiot ovat myöskin olleet tärkeässä roolissa, kun on luotu sellainen ilmapiiri, joka tekee mahdolliseksi suojella lehdistöä paremmin. Tämä koskettaa suoraan Tietenkin kysymystä, mitä tulee internettiin. Me olemme sitä mieltä, että internet on tietenkin media ja monissa tapauksissa internet ei internet on se väylä, josta kaikki rohkeimmat journalistit ja muut ihmiset ovat saaneet äänensä kuuluville. Siis sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista lehdistökorttia, sillä heidän hallituksensa ei sellaisia myydä, myönnä ovat voineet internetin kautta tuoda äänensä kuuluville. Ja tämä on hyvin tärkeää ja heitä pitäisi myöskin pitää ihmisinä, jotka ansaitsevat samanlaisen journalistin suojan kuin ammattijournalistit. Mitä tulee sitten internettiin, se on erittäin tärkeä vapauden väline. Olemme nähneet tämän arabimaiden vallankumousten yhteydessä, mutta sillä on myöskin rajoituksia, sillä autoritaarisilla hallinnoilla on mahdollisuuksia rajoittaa sen käyttöä. Meidän ei pidä liikaa luottaa teknologian vapauttavaan vaikutukseen, vaikka olen sitä mieltä, että meidän täytyy kehittää ohjelmia, jotka tekevät mahdolliseksi vahvistaa mahdollisuuksia välittää tietoa vapaasti ja suojella journalistien kommunikaatiota ja tiedon välitystä niin, että sitä ei voida rajoittaa niin, että autoritaariset maat eivät voi sitä rajoittaa eri keinoin. New Yorkissa on julkaistu raportti koskien näitä teknisiä mahdollisuuksia, joita autoritaariset hallinnot ovat käyttäneet internetin rajoittamiseksi. Ja suosittelen teitä lukemaan tämän tekstin. Minulla ei ollut mahdollisuutta sitä lukea kokonaisuudessaan, mutta se osoittaa, että nämä autoritaariset hallinnot välillä amerikkalaisten tai eurooppalaisten yritysten tuella rajoittavat internetin vapautta. Mielestäni on vaikeaa löytää ratkaisuja tiettyjen yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten yritysten käytäntöihin, niin kun he toimittavat tällaisiin autoritaarisiin valtioihin teknologioita voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin. Journalistien yhdistykset voivat olla yhteydessä näihin yrityksiin suoraan, esimerkiksi Microsoftin tai Googlen tai johonkin muihin yrityksiin, ja kehittää käytäntöjä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen mahdollisuus, sitä pitäisi syventää, ja olisin hyvin tyytyväinen, jos eurooppalaiset instituutiot yhdistyisivät tähän työhön enemmän kuin ennen. Emme puhuneet tässä Wikileaksista. Uskon, että Wikileaks oli ilmiö, joka vahvisti journalismia. Se osoitti ensinnäkin sen, että journalismi, joka oli demokraattisessa, demokraattisessa valtiossa hyvin tärkeää, oli se journalismi, joka häiritsee. Kuten Britanniassa sanotaan, se, mikä häiritsee, osoittaa, mikä on propagandaa. Tämä on ollut tietynlainen demokraattisen järjestelmään liittyvä vastapuolen tai opposition ääni, mutta tarve selittää, tulkita ja tarkistaa kaikkea tätä informaatiota, Sitten meillä on valtavasti informaatiota päivittäin internetin kautta, Wikileaksin kautta. Tässä me tarvitsemme hyvin älykkäitä journalisteja, jotka pystyvät tulkitsemaan tietoa. Kiitoksia. Thank you, professor Mar- Kiitokset, professori Martos. Mainitsisin vielä, että viime perjantaina kävin Turkmenistanin pääkaupungissa internetkahvilassa ja googlasin äh, Human Rights Watchin sivua ei löytynyt. Meidän on jatkettava työtämme näiden äh, tärkeiden äh, ihmisoikeusulottuvuuksien suhteen, mitä tulee uusiin teknologioihin. Ja äh, alivaliokuntamme tulee järjestämään kuulemistilaisuuden aiheesta. On hyvin tärkeää meidän kiinnittää huomiota kaikkiin niihin lukuisiin lakeihin, joita eri hallinnot ovat terrorismia tai ääriliikkeitä vastaisessa taistelussaan säätäneet on koko joukko lakeja, eh, joiden savuverhona autoritaariset hallitukset käyttävät terrorismin vastaista eh, taistelua. Minä luulen, että autokraatit ja diktaattorit koordinaattorit kyllä vaihtavat parhaita käytänteitä, niin samankaltaiset toimintatavat heillä on. Nyt vielä Olivier Basil, toimittaja ilman rajojärjestöstä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Emme me täysin voimattomia täällä Euroopan unionissa ole. Meidän pitäisi vain panna hyvät aikeet täytäntöön mitä Egyptiin tulee, niin sanottakoon, että ei se nyt suoraan liity omaan salkuuni, mutta Egyptissä on pidätetty 30 toimittajaa ja olimme yhteydessä Brysselissä sijaitsevaan ulkoisen hallinnon yksikköön ja kysyimme, että voitaisiinko Egyptin edustajien kanssa tehdä yhteistyötä – Tämä tarkoittaa sitä, että ulkosuhdehallinto ei ole onnistunut tehtävässään. Me tarvitsemme ehkä sellaisen yksikön, joka voisi ilmoittaa tämän tyyppisistä ilmenevistä ongelmista esimerkiksi Syyrissä, Jemenissä tai muualla. Minä uskon, että sitä kautta saataisiin prosessia nopeutettua huomattavasti. Ja näin kävisi ilmi, mikä merkitys toimittajilla on. Minä uskon, että tällaisen yksikön kautta voisimme toimittajien työtä tukea. Se olisi konkreettinen tuki. Useimmat Egyptissä esiintyneet pidätykset liittyivät Arabian medioihin ja Euroopan ulkosuhdeyksiköllä on varmaankin vaikka vaikutusmahdollisuuksia. Ranskalaisena, espanjalaisena, brittinä ongelmia ei välttämättä ilmene, mutta jos katsotaan Viroon tai Liettuan suuntaan, niin heillä ei ole edes edustustoja paikalla, joten ehkäpä silloin tarvittaisiin tällaista diplomatiaa. Virolainen toimittaja voisi olla yhteydessä Ranskan edustustoon ja saisi sieltä ehkä jonkin verran tukea, mutta se on aina tapaus, tapauskohtaista, joten ongelmia kyllä ilmenee silloin tällöin. Ja tämän lisäksi uskon, että tämän materialistisen tuen lisäksi tarvitsemme myöskin toisenlaista tukea. Me tarvitsemme sellaista toimintaa, joka estäisi sensuurin toteutamista, toteuttamista. Me tiedämme, että tämän tyyppisiä filtereitä sensuurin toteuttamiseksi on olemassa, jotka on kehitetty muun muassa Euroopassa, mutta sitten Euroopassa kehitetään myöskin sellaisia ohjelmia, joiden kautta ja avulla näitä filtreitä voidaan myöskin kiertää. Ja mitä tulee Magrebiin liittyvään naapuruuspolitiikkaan Tunisia valtuuskuntaan liittyen on toteutettu projekti ja Tunisiassa on olemassa medioita, mutta ne ovat vain paikallisen väestön käytettävissä. On tietenkin selvää, että laajojen järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen ylipäätään kestää pitkään. No, kokemukset ovat osoittaneet, että kyllä me jotain voimme saada myöskin aikaiseksi. teitse voidaan saada jotain aikaiseksi, mutta ehkäpä poliittista tahtoa ei ole vielä tällä hetkellä riittävästi käytössä. Thank you, Olivier. Kiitokset, Olivier. Uskoakseni olemme nyt päättäneet tämän kuulemistilaisuuden, mutta tämähän oli vain yksi tilaisuus meidän keskustella lehdistön vapaudesta. Parlamentin äh, kiireisissä päätöslauselmissahan usein käsitellään lehdistön vapautta. Meillä on myös äh, vuosittainen äh, unionin ihmisoikeuskertomus ja parlamentin vastaukset siihen, mutta todella ähm, edes mennyt kollegani, ihmisoikeusjuristi Matti Vuori, joka oli Euroopan parlamentin jäsen aiemmin ja juuri ihmisoikeuskertomuksen esittelijä. Hän päätti juuri lehdistön vapauteen tarttua, koska hän piti sitä todellisena litoksen testinä ajatellen koko ihmisoikeustilannetta. Ajattelen aina häntä suurella kunnioituksella, kun näistä asioista keskustellaan. Voimme nyt todella päättää tämän esityslistan kohdan. Kiitämme professori Martosia. Meidän olisi pitänyt myös kiittää Rova Nivaa, joka joutui kiirehtimään junalleen. Kiitämme Olivieta myös hänen työstään. Ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Todella valiokunta-aloitteinen mietintö, Rova de Kaiserin mietintö, jonka aiheena on demokratian toteutuminen. before giving the floor to... Ennen kuin annan Veronique de Kaiserille esittelijällemme puheenvuoron, haluaisin kertoa teille seuraavaa. Jotkut jäsenet pitivät tämän päivän kokouksen määräaikoja hieman tiukko, tiukkoina pääsiäisen ja muiden syiden vuoksi, niin olemme nyt pidentäneet määräaikaa tarkistusten jättämiselle 10. toukokuuta ja toivon, että näin eri poliittiset ryhmät voivat äh, saada paremmin aikaan antaa oma panoksensa. Ja näistä tarkistuksista keskustellaan 25. toukokuuta sitten ulkoasian valiokunnassa. Ja tämän jälkeen seuraavana päivänä 26. toukokuuta alivaliokunta, ihmisoikeusalivaliokunta, valiokunta kokoontuu ja pohtii tarkistuksia rouva de Kaiserin mietintöluonnokseen. Äänestys ulkoasianvaliokunnassa toimitetaan 6. kesäkuuta Strasburgissa. Joten pidemmittä puheita antaisin nyt puheenvuoron rouva de Kaiserille. Merci madame la présidente, mais je crois que vous avez... Kiitos puheenjohtaja. Te melkein kaiken jo sanoittekin puhuitte tästä aikataulusta ja muistakin järjestelykysymyksistä. Ensemble. Eli tämä kokous, joka meillä oli yhdessä, joka oli hyvin hedelmällinen, jossa keskustelimme monista asioista. Meillä ei ole vielä ollut mitään tarkistuksia, joita olisi esitetty näihin kahteen mietintöön. Herra Svenssonin ja naisten asioiden valiokunnan mietintöön. Nämä kaksi mietintöä täydentävät erittäin hyvin sitä, mitä minä itse olin tehnyt ja tervehdin niitä todellakin ilolla. Ja odotan tällä hetkellä tarkistuksia. Tiedän, että todennäköisesti tarkistuksia tulee Inta valiokunnasta ja toivon, että he todellakin tekevät niitä siinä määrin, kun osa työstä koskettaa näitä uusia instrumentteja, joita meillä on jo aikaisemmin olemassa olleiden instrumenttien lisäksi liittyen siihen, että parlamentti on tässä lainsäädäntöroolissa. Minä todellakin lasken tämän varaan. Tässä on siis kolme asiaa. Meidän pitää ensinnäkin valita maiden suhteen se, ettemme tue vain stabiilisuutta, mutta tuemme demokratian kehitystä. Tämä on ensimmäinen kohta mietinnössä. Toinen kohta on se, että siinä lähestymistavassa, joka meillä on perinteisesti ollut demokratian nousun suhteen, olemme aina tukeneet kehitystä. Tämä on yksi demokratian pilari, mutta meillä on myöskin poliittinen lähestymistapa, jota pitäisi syventää. Minä ehdotan, että syvennämme poliittista lähestymistapaa erityisesti seuraamalla todellisuudessa niitä seikkoja, joita on havaittu vaalitarkkailun yhteydessä. Eli että meillä olisi sekä ennen että jälkeen vaalitarkkailumission edellä ja sen jälkeen todellinen toiminta ja seuraaminen. Ja sitten mitä tulee dynamiikkaan, lehdistön vapauteen, tämä kuuluu siihen. Me tuemme internetin käyttöä ja medioita ja tietenkin erilaisia ammattiliittoja ja muita yhdistyksiä. Tämä kaikki kuuluu samaan rakenteeseen. Puhuimme sitä viimeksi. On ehkäpä yksi teema, joka tämän päivän keskustelusta nousee. Me olemme ehkä kuvitelleet arabimaiden vallankumousten yhteydessä, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä, että olimme todellakin muuttaneet tässä paradigmaa. Eli todellakin me kuvittelimme, että maiden tasapainon piti johtaa demokratiaan, emmekä ottaneet huomioon sitä, että näin ei tapahdu tässä maan osassa. Emmekä ottaneet huomioon näiden kansojen toiveita, näiden kansojen, jotka halusivat demokratiaa. Haluaisin sanoa, että Bahrainin ja Jemenin, erityisesti Syyrian esimerkit osoittavat, että Tämä, mitä minä olen kutsunut paradigman muutoksiksi, on erittäin ajankohtainen aihe. Se on geopoliittisesti ja strategisesti tärkeä asia. Politiikalla on valtava rooli Bahrainissa, mitä tulee Saudi-Arabian sotilaalliseen tilanteeseen puuttumiseen. Ja tällä hetkellä me tuskin osaamme kuvitella, minkälaisia sanktioita voisi olla olemassa, kun ajatelemme Hamasin ja Isbollahin tilanteita. Jos Alawiti-dynastia ei olisi ollut olemassa, näissä maissa me olemme suosineet hyvin lyhyellä aikavälillä tasapainoa, emmekä ole tarpeeksi tukeneet kansaa, joka on toivonut demokratiaa, eli ongelma on yhä edelleen olemassa. Tämän minä vain halusin sanoa. Sanoisin kollegoille ehkä myös sen, että olen tässä ottanut kantaa. En ole halunnut nimetä ketään nimeltä, en henkilöitä enkä maita. Tiedämme, mitä tapahtuu monissa maissa tällä hetkellä, mutta minä en tule ottamaan esimerkkejä, joissa mainitaan nimiä. Me jatkamme toimintaa kuten ennen. Me rakennamme uutta politiikkaa näitä maita kohtaan, mutta tasapaino pitää yhä säilyttää. Tämä oli kaikki, mitä halusin sanoa tänään. Voin vastata kysymyksiin luonnollisesti, jos teillä on, mutta uskon, että tässä vihreä viikko oli lepoviikko kaikille ja että varjoesittelijät, joiden kanssa keskustelin ennen lomia, ottavat nyt uudelleen työn käsiinsä toinen toukokuuta. Um, it's my pleasure. Suuret kiitokset. Ja nyt minun on kunnia pyytää naisten ja tasa-arvovaliokunnan valmistelija Rouva Parikoulun esittelemään, esittelemään täällä oma lausuntonsa. Olkaa hyvä. Just a few minutes ago. Kiitoksia. Kollega Niva kertoi ju hilja, aivan äskettäin naisten asemasta eri maissa ja hän, hän kertoi, että monet naiset eivät tiedä mitään tasa-arvosta tai siitä, miten länsimaissa demokratiaa opetetaan. Ja hän kertoi mielenkiintoista seikoista ja minä uskon, että meidän lausuntomme naisasian valiokunnan puolelta laadittuna on ajankohtainen, sillä me vaadimme ulkoasiain valiokuntaa vastuuvaliokuntana huomioimaan tiettyjä ehdotuksia tässä päätöslauselmaehdotuksessaan. Me toivoisimme, että meillä olisi strateginen pitkän aikavälin projekti, joka takaa, että tasa-arvokysymykset näkyisivät kaikissa yhteisön ohjelmissa, erityisesti silloin, kun unioni käy vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. On tärkeää, että arabimaailman naiset saavat vahvan oikeuden, tietävät mitä oikeuksia heillä on ja he ymmärtävät, mitä demokratia tarkoittaa, miten demokratia tulisi heidän maassaan toteuttaa ja miten he voisivat toimia aktiivisina kansalaisina kyllä EUlla on keskeinen rooli silloin, kun miesten ja naisten välistä tasa-arvoa toteutetaan jäsenvaltioissa ja myöskin kolmansissa valtioissa juuri virtaviivaistamalla ja luomalla temaattisia prioriteetteja yhteistyössä kolmansien maiden kanssa – Ja meidän tulee puuttua myöskin kaiken muotoiseen naisiin kohdistuvan väkivallan muotoihin. Me tiedämme, että naisten rooli ei ole kovinkaan näkyvä näissä kolmansissa maissa, joten me tarvitsemme jonkinlaisia virikkeitä, joilla saisimme naisten roolia vahvistettua erityisesti päätöksentekotasolla. Ja juuri myöskin silloin, kun strategioita laaditaan, niin yleensähän miehet tekevät päätöksiä sen suhteen, mikä on mukamas parasta naisille, mutta naiset eivät itse voi kantaa kortean kekoon näissä päätöksissä strategioita laadittaessa. Joten komission ja jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että tasa-arvokysymyksiä tasa seurataan, niiden kehittymistä seurataan näissä maissa ja että naisia koulutetaan, heille annetaan tietoa tasa-arvokysymyksistä ja sitä kautta saadaan naisista valistuneempia. Minä uskon, että sitä kautta naiset saavat äänensä kuuluviin. Tietenkin varoja tarvitaan lisää, ja lisäksi on selvää, että on hyvä, että Euroopan unionin ulkosuhdehallinto pyrkii löytämään sukupuolineutraalin lähestymistavan ja että voidaan varmistaa, että valtuuskunnissa miesten ja naisten lukumäärä on tasapainossa. Tämä on hyvä lähestymistapa, sillä jos katsotaan esimerkiksi tämänhetkistä tilannetta, ja naisten roolia näissä valtuuskunnissa. Ja jos heidän määränsä kasvaisi, niin sen merkitys olisi suuri. Ainakin tämä on naisasianvaliokunnan näkemys. Kollega de Kaiser kävi onneksemme meidän valiokunnassa keskustelemassa meidän kanssamme näistä kysymyksistä ja silloin me esitimme toivomuksemme, että tämän tyyppisiä kommentteja voitaisiin hänen tekstissä ja päätöslausumaluonnoksessa huomioida. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa, Graf Lambsdorff ja Vittorio Prodi. Lambsdorff ensin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää Veronikia oikein hyvästä mietintöluonnoksesta. Haluan kiittää häntä ja sihteeristöä sitä, että tätä määräaikaa tarkistuksille pidennettiin. Näin meidän on helpompi tehdä tätä työtämme perusteellisesti. Veronique de Kaiserin ehdottama paradigma-muutos. Sen suhteen ehkä voitaisiin pohtia, käytettäisiinkö tätä mietintöä myös demokratiaa määrittämään määritelmästä keskustelemiseen. Yhteistä määritelmää ei ole, mutta varmaan sellainen voitaisiin saada aikaan, koska aivan varmasti yhteisiä ajatuksia demokratian eri ulottuvuuksista ja elementeistä on. Oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet, mielipiteenvapaus, ilmaisuvapaus, ää, poli- eri etnisten ryhmien oikeudet, oppositio-oikeudet, muut poliittiset oikeudet, naisten oikeudet, joihin naisten asianvaliokunnan kollega tässä viittasi ja niin edelleen. Eli nämä kaikki ovat näitä demokratian perustekijöitä. Ja ehkä niistä voitaisiin keskustella niin, että voitaisiin edistää tätä konsensusta, konsensuspyrkimystä paitsi parlamentissa myös neuvostossa. Tähän astihan demokratia ei ole kyetty määrittelemään yhdessä, mutta nyt siihen ehkä voitaisiin pystyä. Sitten toinen äh, asia, joka mielestäni on välineiden demokratiavälineiden suhteen oikein hyödyllinen tässä mietinnössä. Sitä voitaisiin ehkä vielä hieman vahvistaa. Voitaisiin tätä koko maisemaa hiukan katsoa, mitä demokratiavälineitä Euroopalla on käytössään. Kyllä niitä on koko joukko. Ja voitaisiin katsoa, miten niitä äh, voitaisiin äh, tehostaa näitä demokratiavälineitä. Täällä on puhuttu eri välineistä ja ehkäpä agnostisellakin tavalla voitaisiin keskustella siitä, voitaisiinko, tarvitaanko uusia välineitä kyllä vai ei. Ehkäpä tätä keskustelua ei kannata käynnistää lukon lyödyn mielipiteen pohjalta. Jos uudet välineet tuovat mukanaan lisähyötyä, niitä voidaan pohtia, muuten ei. Sitten ehkäpä Täytyy katsoa, mitä ulkosuhdehallinnossa voidaan tehdä demokratian tukemisen suhteen. Mielestäni demokratiapyrkimyksen tukemista tulisi ehkä vahvistaa ulkosuhdehallinnon toiminnassa entuudestaan. On mukavaa, että osastojohtaja on nyt nimetty ja varmaankin asiassa edistytään. Viime kerrallakin tästä puhuimme. Puhuimme siitä, tulisiko Euroopan parlamentissa vahvistaa koordinaatioryhmän roolia. Nähdäkseni kollegat tätä kovasti tukivat. Joten olen hyvin vakuuttunut siitä, että tästä tulee erittäin hyvä mietintö. Saimme aivan erinomaisen pohjan tälle yhteiselle työllemme. Ja nyt varmasti vallankumoukset lähinaapurustossamme myös osoittavat, että meidän täytyy näyttää ulkomaailmalle, että olemme demokratia politiikkamme suhteen todella tosissamme. Kiitos. Thank you. Kiitokset. Graf Lambsdorff ja nyt puheenvuoron saa herra Prodi, olkaa hyvä. Grazie Presidente, grazie anche alla collega Veronica. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset Veronique de Kaiserille tästä tekstistä. Tämä luo kyllä mielenkiintoisen pohjan jatko työllemme. Saaneen esittää seuraavanlaisen huomautuksen. Puhuisin naapuruuspolitiikasta. Mielestäni sen roolia olisi voitu korostaa erityisesti, koska Välimeren alue on naapuri aluettamme. Ehkäpä tästä syystä se olisi voitu mainita selkeämmin ja näin ymmärtäisimme paremmin, minkälaisia pyrkimyksiä näillä kansoilla ja kansalaisilla on. Ja ehkä sitä kautta me olisimme paremmin voineet tulkita näitä viimeaikaisia tapahtumia. Tämä naapuruuspolitiikka väline on hyvin monipuolinen uskon, että me voisimme saada aikaiseksi todellista kumppanuutta, vahvaa kumppanuutta Joten kysynkin, että eikö olisi mitenkään mahdollista tarkistuksen muodossa huomioida tämä mainitsemani seikka. Eli tarkoitan sitä, että voitaisiinko vahvistetun naapuruspolitiikan kautta tämä ongelmakin huomioida paremmin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Prodi. Kiitokset, herra Prodi. Muutama huomio minunkin puolestani. Olen täysin varma siitä, että Rode Kaiser hyvin tietää, että Puola puheenjohtajavaltiona valmistelee uusia demokratiavälineitä tai niiden rahoitusta ja tästä tulisi varmasti keskustella, vaikka me tarkalleen tiedäkään, mitä Puola puheenjohtajakaudellaan tulee ehdottamaan. Mutta sillä saattaa olla yhteyttä hieman vähemmän byrokraattiseen tapaan tukea kansalaisyhteiskuntaa, tapaan, jonka tunnemme Yhdysvalloista. Mutta meidän tulisi varmaankin olla tietoisia näistä hankkeista ja valmiit niistä keskustelemaan. Esittelijä on mielestäni valinnut erittäin älykkään lähestymistavan äh, jättämällä nimeämättä yksittäisiä maita. Tosin äh, vähintäänkin kahdessa kohdassa on hyvin tärkeää mainita tilanne äh, Välimeren eteläpuolen maissa. Näin hän tekeekin, koska se on tällä hetkellä hyvin tärkeää. Mutta valitsin itse aivan saman lähestymistavan kun teimme mietintöä ihmisoikeuspuolustajista, emme puhuneet yksittäisistä maista, vaan puhuimme periaatteista, välineistä, mekanismeista yleisellä tasolla. Ja kun puhutaan tarpeesta tukea demokraattisia poliittisia puolueita ja demokraattisia vaaleja, tulisi varmaankin puhua osallistuvasta demokratiasta. Moderni demokratia on osallistuvaa niin, että kansalaiset voivat tehdä omia valintoja. Eli enää emme ikään kuin elä niitä aikoja, jolloin kansalaiset kävivät urnilla neljän kuuden vuoden välein ja siinä se. Hyvä, että Rode Kaiser EUn ulkopolitiikan ongelman merkittävän ongelman tässä nimeä, Se todella meitä vahingoittaa, nimittäin tämä kahtalainen standardi, jonka olemme valinneet. Kyllä meidän täytyy analysoida tätä tilannetta ja päästä siitä, koska hyvin usein maailmamme autokraatit ruokkivat tätä kahtalaista standardia ja syöttävät sen ikään kuin meille takaisin. Mutta siksi ainut tapa toimia on todella muuttaa lähestymistapaamme. Ja tämä on tärkeä mietintö myös sen suhteen, että puhutaan hyvin selvästi tarpeesta uudistaa vaalitarkkailujärjestelmiä. Esittelijän huomiot ovat hyvin hyödyllisiä. Ongelmia on vaalitarkkailutyössä maita valittaessa sekä myös siinä, että suosituksia ja päätelmiä, joita ryhmät tekevät, ei sitten kuitenkaan toteuteta tai seurata. Eh, usein näitä päätelmiä ja suosituksia on todella instrumentalisoitu hyvin voimakkaasti. Ja tämä jälleen osoittaa sen, että käytämme kahtalaisia standardeja. Vaalitarkkailu tulisi käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä enää voidaan todeta muutama viikkoa tai <laughs> muutama päivää ennen vaaleja? Mitä silloin voidaan sanoa kokoontumisvapaudesta, tiedottamisen vapaudesta ja niin edelleen? Joten haluaisin ehkä lisätä tähän vielä kohdan tai pari riviä tästä varhaisesta vaalitarkkailusta. Koska muut jäsenet eivät ole pyytäneet puheenvuoroa, pyytäisin EEASn edustaja herra Barnes, joka on demokratia- ja vaaliosastojohtaja, joten nyt te saatte käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much for the promotion. Paljon kiitoksia. No en ole osastopäällikkö, mutta työskentelen siellä kuitenkin. Niin, osastopäällikkö oli täällä paikalla ja hän vastasi jo lukuisiin kysymyksiin, joita esitettiin ja saaneen ihan lyhyesti vastata sellaisiin kysymyksiin, joita täällä ehkä vielä esitetään. Niin, no, ehkäpä voisimme pyytää herra Nelonmaan ja tiedän, että hän on hallinto, pääosaston varapääjohtaja johtajaa. Häntä en varmaankaan enempää voi tänään ainakaan hänelle ylennystä antaa. Uh, no, just one comment. Uh, when you... Niin, yksi huomautus. Tämä on tietenkin tärkeä keskustelu. Me emme ole vielä saaneet mitään tällaista asiakirjaa, koska Puola ei ole vielä puheenjohtajavaltio, mutta silti yksi huomio kun viittasitte tähän USAID-asiaan. Meidän täytyy... Äh, Bureaucratic. Niin, totesin siis vähemmän byrokraattinen, mutta ehkä ongelmallisempi kuitenkin. What I said. No, siinä tapauksessa vedän sanani takaisin ja siinä olikin kaikki omat osaltani. Äh, okay, so this was all. Hyvä on siinä kaikki. No niin, sitten esittelijä Veronik. Ole hyvä. Oui, quelques, quelques remarques peut-être. Niin, ehkä jotakin huomioita arvostan hyvin paljon, kuten kollega Lambsdorff sanoi, tätä mietinnön pohjaa. Meidän pitää ymmärtää todellakin, että kysymyksessä on tässä mietinnön pohja. Minäkin tein tässä paljon pidempää tekstiä ja minun piti käydä niitä läpi uudelleen ja uudelleen ja tulen sitten esittämään tarkistuksia, on kysymyksiä, jotka palavat yhä, jotka ovat hyvin osuvia, mitä tulee demokratiaan. Mutta tämä on siis paljon vakavampi asia. Kaikki kollegat, jotka käyttivät puheenvuoron ja minä itse, ovat valmiita esittämään tarkistuksia ja me olemme keskustelleet näiden edustajien kanssa, jotka olivat läsnä ja ehdotan, että ottaisimme muutamia näkökulmia, joita on tullut esiin ja teemme tarkistuksia niiden perusteella. Ja olen aivan varma, että me saamme yhteisymmärryksen aikaan hyvin helposti, jos toimimme näin. Tässä ei ole kysymyksessä lainkaan sellainen mietintö, jossa olisi poliittisia erimielisyyksiä eri ryhmien välillä Tämä on erittäin tärkeä mietintö, erittäin tärkeä dokumentti parlamentille, mitä tulee demokratiaprosessiin. Eli tämä on ennemminkin instituutioiden välinen keskustelu tärkeä suhteessa komission kuin meidän sisäinen väittelymme. Eli pyydän teitä todellakin tekemään tarkistuksia, esittämään niitä minulle ja pyrin kokoamaan niitä yhteen heteen kun saan niitä ja heti kun olen yhteydessä varjoesittelijöihin. Ja sitten pyrimme tekemään yhteenvedon. Ja mitä tulee sitten mielipiteisiin, rouva puheenjohtaja rouva Hauta, ja voisin kysyä tässä nyt toimintatapoihin liittyen erästä asiaa, kun meillä on tällainen lausunto, miten me äänestämme Pitääkö minun ottaa nyt tekstiin mukaan vai toimimmeko sitten lopuksi, siis teemmekö me työn lopuksi äänestyksen. Eli toimimme siis näin. Eli nyt ne pisteet, jotka ovat tässä Svenssonin tai Antigonin teksteissä mukana, jotka eivät sisälly niihin tarkistuksiin, joita me olemme tehneet. Tietenkin luonnollisesti me tulemme äänestämään niistä sitten myöhemmin. Eli kun kaikki tarkistukset on jätetty, käsittelemme niitä. Kiitoksia hyvin paljon. Yeah. Uh, can... Ehkäpä ehdotus vielä minulta. Voisi olla hyvä ajatus teidän keskustella yhdessä näistä lausuntojen tarkistuksista, jotka haluttaisiin ottaa mukaan, ja samoin myös kehitys valiokunnan lausunto. Nämä kaksi valiokuntaa. No, very much the question. Niin, en maininnut tätä naisasiaa juuri laisinkaan, koska olin vakuuttunut siitä, että naisasian valiokunta tulee kuitenkin esittämään oman lausuntonsa mietintöön liittyen, joten tästä syystä jätin asian huomioita. Papadopoulou. It's a very short uh, time for... Uh, niin meillä ei ollut hirveästi aikaa, eli oikeastaan vain puolitoista viikkoa aikaa jättää tarkistuksia. Kunhan olemme saaneet kaikki tarkistukset, niin voisimme keskustella De Kaiserin kanssa näistä tarkistuksista. Minä uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Ehdotan, että pidämme viiden minuutin tauon ja sitten puhumme purmasta ja valmistaudumme samaan viestin Aung San Suu Kuilta. So maybe we can continue the meeting. And now we are uh, discussing... Uh... Kokous jatkuu. Ja nyt todella siis Burman tilanteen kehittyminen esityslistan kohta viisi on vuorossa on San Suu Kyin vapauttaminen. Ja toivoin, että paikalla olisi ollut Kaakkois-Aasia ASEAN valtuuskunnan edustajia, kollegoita. Olisi ollut hyvä, jos olisivat olleet paikalla. Aina on hiukan riskaapelia keskeyttää kokous. Mutta missä nyt siis mennään? Viime äh, marraskuussa Burma Myanmar järjesti ensimmäiset äh, vaalit 20 vuoteen. Ähm, no niin, äh, Siis sotilashallinto oli ollut vallassa vuosia ja nämä vaalit järjestettiin vain siksi, että tämä sotilasvalta voitaisiin nyt nimetä siviilivallaksi demokraattisilla vaaleilla valituksi, mutta nämä vaalithan olivat epärehelliset. Petoksia tapahtui. Mutta todella Aung San Suu Kyi kuitenkin vapautettiin kotiarestista ja niin kuin kaikki hyvin tiedämme, aiemmin, kun hän on, hän on lyhyeksi aikaa vapautettu, kokoontumisvapautta, matkustamisvapautta on rajoitettu ja hänen on vaadittu luopuvan poliittisesta toiminnasta, mutta tällä kertaa hän ei hyväksynyt minkäännäköisiä rajoitteita vapautumiselleen. No, hänen vapauteen, vapauttamisensa voidaan nähdä nyt näitä ää, vaalien taustaa vasten. Ja molemmissa parlamentin kamareissa suuri poliittinen puolue sai enemmistön mm, ja yli 75 prosentin enemmistöä tarvitaan kaikkiin lakimuutoksiin ja sotilassa hallinto voi näin edelleen jatkaa toimintaansa. Kuitenkin demokraattinen puolue ei hyväksynyt tilannetta tällaisenaan. Ja nyt näin virallista poliittista statusta elä ei enää ole. 12. huhtikuuta ulkoasiainneuvosto EUn ulkoasiainneuvosto vahvisti jälleen kerran tukevansa Burman kansaa ja valitteli, että vuoden 2010 vaalit eivät olleet vapaat ja rehelliset ja uutta hallitusta pyydettiin kantamaan vastuu rauhanomaisesta siirtymisestä demokratiaan sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisesta. Tämänhetkinen tilanne eh, näin ollen jatkuu ennallaan. Sanktioita jatketaan 12 kuukaudella, mutta samoin ulkoisen neuvosto totesi, että se haluaa rohkaista hallintoa muutoksiin. Ihmisoikeusalivaliokunnassa ja Euroopan parlamentissa kaiken kaikkiaan haluamme nähdä parannuksia ja vaadimme kaikkien poliittisista syistä pidätettyjen välitöntä vapauttamista. Vaadimme kansalaisille sosiaalipalveluja ja haluamme vuoropuhelua poliittisen opposition kanssa parlamentissa ja muualla. Ja vaadimme, että kansallinen demokratia, liiga ja eri etniset ryhmät pääsevät mukaan tähän vuoropuheluun. Olen hyvin iloinen siitä, että olemme saaneet alivaliokuntaamme videoviestin maasta Aung San Syy Ja tämän viestin näytämme teille aivan kohta, mutta meillä oli tiettyjä teknisiä ongelmia vastaanottaessa viestiä, joten tällä hetkellä meillä ei ole tätä kirjallista tekstiä olemassa, joten tämä puhe keskeytyy aika, aika ää, yhtäkkisesti, mutta huolehdimme siitä, että saatte kirjallisen tekstin sitten kaikki myöhemmin. Nyt kuulemme todella Ansan viestin ja Eh, tämän jälkeen herra Han Jangne ei päässyt tänään paikalle, koska hän on Kanadassa, mutta hän on valmistellut kirjallisen esityksen vaalien jälkeistä tilanteesta. Ja rouva Dania Kollet, joka on eu purma eh, eh, viranomaisen edustaja esittelee tämän meille. Tämän lisäksi herra Timans ja Andreas ovat lämpimästi tervetulleet. Herra Liston paikalla, kyllä. Hän on äh, ulkosuhdehallinnon edustaja. Molemmat äh, heistä puhuvat myös yleisestä tilanteesta ja ihmisoikeusulottuvuudesta erityisesti maassa. Joten nyt pyytäisin, äh, että voimme katsoa tämän Aung syykin viestin. We have been talking about human rights in Burma. Me olemme We have been talking about you. Me olemme puhuneet Burman ihmisoikeuksista yli kahden vuosikymmenen ajan, mutta se ei riitä. Puhuttavaa riittää ja ihmisoikeudet ovat kaikkein tärkeintä ihmisille. Ihmisoikeudet perustuvat siihen, että kunnioitetaan ihmisen omaa, ja sitä me tahdomme kaikki. Me haluamme elää ihmisarvoista elämää turvallisuudessa, vapaasti ja myöskin rauhanomaisessa ympäristössä. Ihmisoikeudet eivät ole mikään länsimainen konsepti. Ehkä se muotoiltiin sanoiksi länsimaissa, mutta tämä ajatus, se, että jokaisella ihmisellä on oma arvonsa, on yleismaailmallinen hyve. Kun puhumme Burman ihmisoikeustilanteesta, niin meidän täytyy keskustella tämänhetkisestä tilanteesta. Burmas on vallinnut autoritaarinen valta vuosikymmenten ajan, jo vuodesta 1962 lähtien. Onko tilanne edelleen sama? Jotkut haluavat väittävän, ettei näin ole, mutta nähtäväksi jää. Yksi tapa osoittaa, että näin ei ole enää, on se, että todetaan, että voimmeko todellakin nauttia ihmisoikeuksista? Olemmeko todellakin vapaita? Kunnioitetaanko ihmisoikeuksia? Jos huomioidaan se seikka, että Birmassa on yli 2000 poliittista vankia, niin on tietenkin sanomattakin selvää, että tilanne ei ole sellainen, että me olisimme saaneet kaikki ne oikeudet itsellemme, joita toivoisimme, vaan että tehtävää vielä riittää. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan tästä. Perusoikeudet elää ilman pelkoa, ilman köyhyyttä. Tämä ei ole Birman tilanne. Birmassa vallitsee pelko. Monet toimittajat ovat käyneet viime kuukausien aikana minun luonani ja ovat kertoneet tästä pelon tunteesta. He ovat sanoneet keskustelleensa, keskustelleensa monien kansalaisten kanssa. He ovat ylistäneet vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä, mutta he ovat kertoneet myöskin tästä pelokotilasta. Ihmiset ovat peloissaan. Jos ihmiset voivat nauttia ihmisoikeuksista, niin silloin heidän ei tulisi pelätä. Meidän ei pitäisi pelätä, vaan meidän pitäisi vapauttaa tästä pelkotilasta, tästä köyhyydestä. Virmasta löytyy monia köyhiä. Jotkut sanovat, että köyhyys vähenisi Burmassa, mutta enpä ole niin varma asiasta. En tiedä, minkälaiseen tietoon tällainen väittämä perustuu. Sikäli kun minä tiedän, niin Virmasta löytyy yhä useampia köyhiä johtuen inflaatiosta, työpaikkojen puutteesta ja myöskin siitä syystä, ettei kansalaisyhteiskuntaa tueta riittävässä määrin, jotta ihmiset kykenisivät auttamaan itseään. Eli ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Me toivomme, että Birman kansa tietäisi ihmisoikeuksien olemassaolosta koska monet eivät tiedä siitä mitään. Hyvin monet eivät tiedä, että on olemassa jotain sellaista kuin yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja siihen liittyvä julistus. Joten me toivomme, että te tuette meitä. Ensinnäkin siinä, että meidän kansamme tulisi tietoiseksi siitä, että heillä on oikeus saada ihmisoikeuksia käyttöönsä. Ja lisäksi haluamme varmistaa, so to be able to live without. Voida elää ilman puutetta ja pelkoa. Varmasti te kaikki haluatte välittää meidän kiitollisuutemme siitä, että hän on ollut meihin yhteydessä ja voimme toivoa, että eräänä päivänä hän voi tulla ilman pelkoa ja ottaa vastaan vuoden 90 Saharovin palkintonsa ilman pelkoa omassa maassaan. Haluaisin antaa nyt Rova Gulertille Euro Burma-toimistosta puheenvuoron. Hän voi kertoa vaaleista. Ne eivät olleet vapaat ja tasapuoliset ja hän voi puhua sitten Aung San Suu Kyin vapautumisesta. Kiitoksia paljon, kiitoksia mahdollisuudesta olla täällä tänään. On houkuttelevaa sanoa, että Burmassa ja Myanmarissa mitään ei ole tapahtunut marraskuun 2010 vaalien jälkeen. Tämä on ihmisoikeuksien suhteen totta. Konflikteja tapahtuu. On myöskin totta, että poliittisia vankeja on edelleen. Heitä ei ole vapautettu, eikä heidän tilanteestaan ole uudessa parlamentissa keskusteltu. Valtarakenteet ovat laillisesti muuttuneet, mutta todellisuudessa kenraali Tan Shui pitää valtaa yhä edelleen. maan länsiosissa on yhä tapauksia, joissa kyläläisiä käytetään pakkovoimana. Burman armeija käyttää heitä hyväkseen ja tämä vaikuttaa olevan normi. Mitä tulee pohjoiseen, siellä on suuria riskejä. Burman armeija saattaa hyökätä vapaan armeijan joukkojen kimppuun eikä mitään todellista edistystä ole vielä tapahtunut tähän mennessä. Shang alueella idässä on ollut tapauksia, jossa Shanin alueen armeija on taistellut Burman armeijan kanssa. Mitään suuria taisteluja vielä ole reportoitu. Ei Shanin etelän eikä itä suhteen. Ne tulee Korani-alueeseen tai, Taimaan naapurissa. Armeija on rekrytoinut nuoria naisia ja miehiä syrjäisistä kylistä uusien lakien nojalla. Armeija on myöskin ottanut haltuunsa maita, jotta se voisi kouluttaa näitä uusia niin kutsuttuja rekrytoita, rekrytoituja henkilöitä. Armeija on tuhonnut kyliä, ja kieltänyt kyläläisiltä kaiken avun. Pakkotyö ja kyläläisten käyttö ihmismiinan raivaajina on myöskin jotakin, mitä on käytetty yhä uusilla alueilla. Eteläpuolaisilla alueilla mitään konflikteja ei ole raportoitu, mutta Burman armeija tuntuu painostamaan uutta State-puoluetta, joka on ilmeisesti muuttumassa raja turvajoukoiksi. Uusia rajoituksia puolueiden suhteen on annettu, mutta mitään suuria muutoksia ei ole vielä tapahtunut, mitä tulee yleisesti kansalaisiin ilmeisesti. Rajoituksia on hiukan höllennetty, ihmiset voivat matkustaa vapaammin kuin ennen. Ja toisena ajattelijoita on vapaana Aung San Suu Kyi on vapaana, mutta hallitus ei ole vielä neuvotellut hänen kanssaan. Lupauksia on annettu. Monet neuvonantajat, kuten Aung San Suu Kyin läheiset henkilöt, ovat olleet yhteyksissä hallintoon. Tämä on edelleen avoin tilanne. Emme vielä tiedä, ovatko nämä todellisia edistysaskeleita vai vain kosmeettisia muutoksia, joilla kuvaa yritetään parantaa. Haluaisin myöskin keskustella ja huomauttaa, että pakolaisleirejä on yhä olemassa raja-alueella, Taimaan raja-alueella, jossa Taimaan viranomaiset ovat myöskin huomauttaneet. Ja pakolaisia ei pitäisi lähettää takaisin näille alueille. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt ulkosuuden hallinnon edustaja voi puhua ehkäpä ensin tästä yleisestä tilanteesta. Herra Tiimans, olkaa hyvä. Mm. Kiitos. Voinen puhua suhteellisen lyhyesti. Me vahvistamme myös puolestamme, että näitä vaaleja ei järjestetty kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti, Oppositiolla ei ollut vapaita toimintamahdollisuuksia. Ja lisäksi tähän liittyy tietenkin Aung San erityistapaus. Kuitenkin on tunnustettava, että kansalaisyhteiskunta osittain poliittisesti saattoi järjestäytyä ongelmista huolimatta. Vaalien jälkeen olemme luonnollisesti seuranneet äh, tilanteen kehittymistä ja Saharovin palkinnon voittaja on vapautettu. Kuulimme häntä juuri ja haluaisin häntä jälleen onnitella hänen hyvin yksinkertaisista viesteistään, jotka meille taas tänään välittyivät. Korkea edustaja Rova Ashton on toistuvasti Burmasta puhuessaan todennut, että Aung San Suu vapauttaminen on hyvä asia ja samalla hän on vaatinut kaikkien poliittisten vankien vapauttamista ehtona todellisen vuoropuhelun alkamiselle ja siirtymiselle demokratiaan. Olemme kuitenkin havainneet, että maan ihmisoikeustilanne ei vielä ole parantunut. Lähes 2200 poliittista vankia on edelleen kalterien takana. Useimmat heistä tulee poliittisia mielipidevankeja, eh, useat heistä mukee, niin kuin olemme kuulleet. Kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja ja perusoikeuskysymyksiä rikotaan, esimerkiksi vähemmistön oikeuksia rikotaan, ilmaisunvapautta rajoitetaan edelleen 27. tammikuuta 2011 ihmisoikeusneuvosto totesi kertomuksessaan, että Burma on hyväksynyt vain harvoja päätöslauselmista, vain harvoja seitsemästä kymmenestä suosituksesta maalle. Useimmat niistä hylättiin. No nyt meillä nyt maassa on eh, siviilihallitus johdossa ja joitain varovaisen myönteisiä merkkejä ehkä on ilmassa. Virkaanastujas puhe, puheessaan presidentti totesi pyrkivänsä kansalliseen yhtenäisyyteen rauhanomaisen demokraattisen maan kehittämiseen kunnioittamiseen, perusoikeuksien, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Eli hän on äh, esittänyt tiettyjä sitoumuksia, mutta nyt hänen pitäisi äh, nämä puheensa vielä toteuttaa käytännössä ja me luonnollisesti hyvin läheltä seuraamme, nähdäänkö äh, nykytilanteeseen mitään parannusta niin kuin korkea edustaja hyvin selväsanaisesti toistuvasti on todennut viimeksi nyt huhtikuun neuvoston kokouksessa, arvioimme uutta hallitusta sen tekojen pohjalta. Käytämme omia välineitämme ja keinojamme ja kanaviamme ihmisoikeustilanteen parantamiseen muun muassa YK kanavaa. Niin kuin tiedätte, menneisyydessä YKssa tai me olemme toimittaneet hyväksyttäväksi omat päätöslauselmamme ihmisoikeuskysymyksistä YK, ja näin tulemme tekemään myös tulevaisuudessa. Ja pyrimme tekemään yhteistyötä niiden hallinnon osien kanssa, jotka ovat saavutettavissa, joihin yhteydet ovat olemassa ja pyrimme vuosituhattavoitteiden toteuttamiseen, vapauksien toteutumiseen. Olemme hyvin tarkkaavaisia ja toimimme neuvoston päätösten mukaan hyvin rajoittavasti ja Euroopan unionin äh, äh, politiikka seuraa näillä linjoilla Burman suhteen. Kiitos. No, Kiitokset herra Tiimaas ja nyt puheenvuoron saa Andreas List. Hän puhuu erityisesti ihmisoikeuskysymyksistä. Olkaa hyvä. Madam Chairman, could we do this in the course of our discussion maybe? Voitaisiinko tämä hoitaa niin, että vastaisin mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin? No jos haluatte tässä kertoa meille ihmisoikeustilanteesta, mutta jos, niin voitte näin tehdä, mutta jos ette, niin voimme kysyä jäseniltä, jäseneltä, onko hänellä kysymyksiä tai huomioita. Rova Lohpiler on tässä vapaaehtoinen. Olkaa hyvä. Uh, thank you to all the very... Oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista tiedoista. No ei minulla hirveästi kysymyksiä ole, mutta kun viimeksi käsittelimme valiokunnassamme Burman tilannetta, niin muistan, että keskustelu oli hyvin vilkasta. Pohdimme sitä, että miten mittaamme sitä, miten tilanne kehittyy ja voidaanko siltä pohjalta lähteä sanktioita kumoamaan. No, kysyisin nyt, että huomioidaanko tämä täällä käyty keskustelu myöskin ulkosuhdehallinnon työskentelyssä? Mrs. Goller. Ehkä päärova Goller voisin äh, kysyä kansalaisyhteiskunnan äh, kannoista mitä tulee solidarisuuteen Burman suhteen ennen vaaleja, kannat olivat aika polarisoituneet. Jotkut luottivat vaalien toteutumiseen enemmän kuin toiset. Ehkäpä näin ei ihan sataprosenttisesti ole, mutta minkälaista keskustelua eri Burma-tukiryhmät tällä hetkellä käyvät? Onko polarisointia edelleen, polarisaatiota edelleen vai mikä on tilanne tällä hetkellä? Teknisesti en saisi vastata kysymyksiin, mutta voin sanoa, että on. Burmassa on paljon kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Ja kaikilla on erilaisia asioita siitä, kuinka he haluavat muuttaa asioita Burmassa, joten en usko, että voisin antaa yhtä vastausta siihen, mitä yhteiskunta ajattelee, mutta voin todellakin vahvistaa, että paljon kansalaisyhteiskunta toiminta on olemassa ja ihmisoikeustilannetta pyritään parantamaan. Kiitoksia. Ja toinen kysymys hän esitettiin ulkosuudenhallinnolle. Herra Liste, olkaa hyvä. Thank you. Uh, to Mrs. Lockbitter's question. Kiitoksia. Niin, edustaja Lohbillerin kysymyksen, että miten mitataan sitä, että milloin pitäisi sanktiot, sanktiota hällentää. Neuvostossa sanottiin, että sanktiopaketti pysyy ennallaan, mutta tässä muutetussa asiakirjassa EU tarjoaa tällaista joustavaa lähestymistapaa, jolla voidaan vastata mahdollisiin positiivisiin muutoksiin maassa – Eli että huomioidaan muun muassa se, että kolmas osa hallinnosta olisi todellisia kansalaisyhteiskunnan tai yhteiskunnan edustajia. No se, miten sitten tätä edistymistä mitataan. Aston on useampaan otteeseen todennut, että meillä on kolme mittaria käytössämme – Ensinnäkin tämä muodollinen ulottuvuus, eli hallituksen kokoonpano. Eli ainakin yksi kolmasosa pitäisi olla siviiliedustusta. Ja sitten tämä hallituksen vastuuaspekti. Eli että käy ilmi, että parlamentin sisällä ja ulkopuolella oppositiolla on vaikutusmahdollisuuksia. Sen pitäisi tietenkin jollakin tavalla konkretisoitua mutta tällä hetkellä ei voida mitään lopullista tuomiota antaa. Ja kolmas kriteeri on sitten varsinainen politiikka sisällöllisesti. Kuten jo kuulimme, niin presidentti on perustanut neuvoa antavan paneelin käsittelemään kolmea asiakokonaisuutta. Ja toivottavasti tämän lähestymistavan kautta hallitus voisi toimia hiukan vapaammin ja saada aikaiseksi parempaa politiikkaa. Mikä mielenkiintoisinta, niin näkemysten kirjo on laajentunut, mutta se on myöskin hyvin paljon ristiriitaisempi nämä ääripäät, jos niitä katsotaan. Tilanne on siis muuttunut monimuotoisemmaksi, tilanne on kehittynyt mielenkiintoisen suuntaan. Oppositio, jolla ei ole siis suoria yhteyksiä hallintoon, niin he pyrkivät järjestäytymään ja kahdessa tapauksessa ovat jo ottaneet yhteyttä EU-hun ja pyytäneet höllentämään sanktiota ensin yleisellä tasolla ja muistaakseni pari päivää sitten viimeisimmän kerran. Mutta se, miten EU reagoi näihin pyyntöihin, riippuu siitä, miten näihin parametreihin vastataan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, kiitos osallistumisestanne ja välitämme todella viestin eteenpäin. Kiitämme Osansi, kiitä hänen panoksestaan tähän keskusteluun. Tämä videoviesti on netissä saatavilla, jos haluatte sitä välittää eteenpäin. Se on todella viesti meidän valiokunnallemme. Kohta viisi on näin käsitelty. Kohta kuusi esityslistalla muita kysymyksiä. Muita asioita ei ollut, joten 26.5. kello 9 seuraava kokous. Kokous päättyy. Mukavaa iltaa. Kiitos.